no kids, they only like pasta or pizza. Colleagues, um, if you could take your seats, please. Hyvät kollegat, asettukaa aloillenne. Meillä on paljon puhujia, vain vähän aikaa, joten aloitamme ajoissa. Olkaa hyvät, saapukaa hieman eteenpäin ja ottakaa näitä myös edessä olevia tuoleja. Tämähän on suuri sali. Saapukaa hieman eteenpäin, kiitos. Tämä usein jännittää vieraita. Tänne tulee toki vielä muita kokouksen aikana, mutta tulkaa eteenpäin lukinäissä, kylteissä, mitä tahansa, saapukaa eteenpäin. No ei nyt sentään ihan jäsenten viereen, mutta Kiitos. Lämpimästi tervetuloa kuulemiseen. Tämä on tärkeä kuuleminen aiheena kansalaisten oikeudet Brexitin jälkeen. Asiantuntijat, järjestöt ja puhujat myös parlamentin jäsenet käsittelivät aihetta vuosi sitten toukokuussa työllisyysvetoomus. Kansalaisvapaudet valiokunnat kokoontuivat yhteen ja tämä oli mielestäni sangen hyödyllinen kuuleminen. Ja tietysti AFKO-valiokunta Ja silloin käsiteltiin niitä asioita, joita olemme nähneet tapahtuvan neuvottelujen alussa. Ja nyt neuvottelut ovat nyt kähtäneet seuraavan vaiheeseen. Kuten kaikki tietävät, mistään ei ole sovittu, kunnes kaikesta on sovittu. Ja vaikka Brexit-neuvotteluissa olemme näissä eroneuvotteluissa jotain saaneet aikaiseksikin, Brexit-ohjausryhmän avainjäsen Galtieri tässä vieressä ja muutamat valiokuntien puheenjohtajat ovat myös saaneet aikaan paljon, niin silti tiedostamme, että paljon työtä on vielä edessä itse varsinaisen eropäivän asti. Ja paljon on edessä vielä tämän siirtymävaiheen aikana. Täällä varmasti käsitellään kaikkia näitä aiheita. Ja toiveemme on, että meillä on selkeä ymmärrys siitä, mitä näissä eroneuvotteluissa on tähän mennessä saavutettu ja mistä meidän olisi vielä, minkä puolesta meidän olisi vielä kampanjoitava, mitä meidän on saavutettava tähän varsinaisen eropäivään mennessä mistä meidän tulisi viestiä suuremmalle yleisölle. Ja monet täällä ovatkin puhuneet ansiokkaasti tästä. Haluankin kiittää kaikkia järjestöjä, joita täällä on edustettuina puhumassa. Haluan kiittää järjestöjä hyvästä työstä, jota he ovat tehneet. Ja he kertovat täällä kokemuksista. Ja haluan kiittää myös asiantuntijoita, jotka ovat kantaneet kortensa kekon tässä kiihkeässä keskustelussa. Nyt me käymme läpi johdantopuheenvuorot ja annan ensimmäisenä puheenvuoron kollegalleni Marita Ulskogille, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Hän on myös Brexit-ohjausryhmän jäsen. Kyseessä on neuvottelujen parlamentaarinen edustus. Ja haluan kiittää Galtieria, Verhofstadtia ja koko ohjausryhmää heidän panoksesta näihin neuvotteluihin. Ja mehän kuulemmekin Galtierilta kohta. Uskoo käsitteli varsinkin työllisyysasioita Brexit-neuvotteluissa. Hän vastasi tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta ja pyytäisi, että Marita pitää meille työllisyys valiokunnan nimissä pienen puheenvuoron. Kiitos Claude. Niin kuin olette ymmärtäneet, tämä ei ole ensimmäinen yhteinen kuuleminen, joka käsittelee kansalaisten oikeuksia Brexitin jälkeen. Järjestimme yhden kuulemisen viime toukokuussa. Se oli hyödyllinen tapaaminen meille parlamentin jäsenille – suora vetomus Euroopan parlamentin jäseniin, jotta seuraisimme tarkkaan sitä, mitä tapahtuu neuvotteluissa komission ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä Euroopan tasolla ja puolustaisimme miljoonien kansalaisten oikeuksia. Näin me olemme tehneet ja uskon, että EU-kansalaisten ääni tavallisten työtä tekevien ihmisten ääni on kuultu. Mainitsen tässä aiheita, jotka kuuluvat minun oman valiokuntani toimivaltuuksiin. Eli kyse on raja työntekijöiden oikeuksista. Niitä suojellaan. Kyse on myös sosiaalietuisuuksista. Nekin kuuluvat työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnan toimialaan. valiokunnan nimessäkin jo sanotaan työllisyys- ja sosiaaliasianvaliokunta. Näin ollen meillä on paljon monimutkaisia ja äärettömän tärkeitä Brexit-kysymyksiä valiokuntamme esityslistalla. Työllisyysvaliokunnan puheenjohtajana pidän tätä toista kuulemistilaisuutta hyvin tervetulleena. Nyt saamme tietoa tilanteesta, sen kehityksestä sekä kansalaisjärjestöiltä ja asiantuntijoilta. Voimme keskustella niistä kysymyksistä, joita vielä ei ole ratkaistu, mutta jotka haluamme ratkaista tehokkaalla, mahdollisimman oikealla tavalla. Edessämme on vain yksi asia, haluamme toimia sellaisella tavalla, joka on hyväksi tavallisille kansalaisille, työtä tekeville ihmisille Britanniassa ja teemme kaikkemme, jotta saamme hyvän tuloksen. Kiitos siitä, että olette tänään paikalla. Mielelläni kuuntelen teidän puheenvuorojanne. And, um... Ennen kuin käännyn Galtierin puoleen. Haluaisiko Barbara Spinelli puhua AFK-valiokunnan puolesta? On behalf of Danuta Hubner, okay. he could not be here. Hubnerin puolesta, joka ei päässyt paikalle. Thank all the speakers present today. Kiitokset kaikille vieraille tänään. Tietyt näkemykset ovat omiani, eivätkä koko valiokunnan. Ja vaikka edistystä on tapahtunut, emme vieläkään pysty samaan aikaan oikeusvarmuutta, kun ajatellaan ne kaikki EU-lain määrittelemiä oikeuksia. En ole kovin optimistinen, mutta ensin hyvä uutinen. Nyt neuvosto on tehnyt selvityksen uusien suuntavivojen osalta. Britannian muuttavat kansalaiset tällä silmäkaudella nauttivat suojasta aikaan kirjattu erosopimukseen. Ikävä kyllä Theresa May on jo torjunut tällaisen kannan. Ja Barnier puhui siitä, että riittävä edistys ei tarkoita täydellistä edistystä. Mutta on ikävää, että kansalaisten oikeudet eivät ole mukana tässä asialistalla, joita pitää vielä käsitellä. Mutta Barnierin puheessa puhuttiin asiasta vähän niin kuin se olisi jo ratkaistu. Ja tämä nyt on suurin huolenaihe. Eli että tämä asia nyt unohdetaan tässä vaiheessa neuvotteluita. Kummallakin osapuolella oli oma vaatimus, että mitään ei muuteta miljoonien ihmisten elämässä. Ja nyt kyse on yhteisestä mietinnöstä, niin siinä ei tätä lupausta pidetä. Päätöslauselmassa parlamentti totesi, että on vielä avoinna olevia kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista. No vieraamme varmaan antavat sitten enemmän tietoa näistä asioista. Esimerkiksi EU-kansalaista tulevat kumppanit, statuksen asema EU-tuomioistuimen päätösten sitovuus. Ja sitten Irlannin kysymyksen täytäntöönpano. Nämä ovat vain osa ratkaisemattomia kysymyksiä, ja enemmän pitäisi tehdä, jotta saamme aikaan kattavan sopimuksen. Esimerkiksi lukekaa kohtaan 58 yhteisestä tekstistä, joka liittyy asioihin, jotka komissio katsoi olevan EU-mandaatin ulkopuolella neuvotteluiden ensimmäisessä vaiheessa. Ne ovat tärkeitä elementtejä, kun ajatellaan EUn oikeuksia, ja ne pitää kirjata selkeästi erosopimukseen. Britannian parlamentin ylähuone totesi, että EUn kansalaisten oikeudet ovat jakamattomia ja ne mahdollistavat sen, että EU-kansalainen voi asua, opiskella ja perustaa perheen toiseen jäsenvaltioon. Jos yksi näistä poistetaan, ja se vaikuttaa kaikkiin muihinkin. No sitten muutama asia, joista toivottavasti keskustellaan kuulemisessa. Meidän pitää välttää se, että heikennetään EU-oikeuden oikeudessa mainittuja kansalaisoikeuksia. Kansalaisilla on oikeus asua kaikissa jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy välttää viittaukset aikaisempiin elämänvalintoihin. EU-kansalaisuus on status, joka liittyy selkeään oikeuspuitteistoon, eikä pelkästään mikään elämänvalinta. Oikeuksista nauttiminen pohjautuu sille odotukselle, että näitä oikeuksia suojellaan jatkuvasti. Ja kiinnittäisin huomionne siihen, että sopimusta ei välttämättä saada aikaan, kun nyt katsotaan, miten pääministeri May on reagoinut neuvoston kantaan. Ehkä meidän pitäisi valmistautua myöskin siihen skenaarioon ja saada aikaan sopua ainakin joistain kansalaisten oikeuksista Pohjois-Irlannissa. Kiitos. Kiitos paljon. Spinelli Hubner, hän on ohjausryhmän jäsen niin ikään voidaan sanoa, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat kuulleet niiden ääntä, jotka puolustavat kansalaisten oikeuksia. Ja täällä on moni sellainen meppi nyt läsnä. Ne järjestöt, British and Europe 3 Millions, ovat sellaisia järjestöjä, ja olemme hyväksyneet myös päätöslauselmia huhtikuussa ja lokakuussa, ja myös yksittäisissä yhteyksissä – jäsenet ovat kuulleet näitä viestejä. Cecilia Wikström ei valitettavasti pääse paikalle. Cecilia on pyytänyt, että mainitsen ensinnäkin vetoomusvaliokunnan roolin, joka on ollut elintärkeä näiden valitusten vetomusten kuulumisessa. Ja täällä onkin vetomus vetomuksiin liittyvä puheenvuoro ensimmäisessä paneelissa Spaventa puhuu silloin Durhamin yliopistosta. Cecilia pahoittelee, ettei päässyt paikalle. Lisäksi kuulemme niiltä mepeiltä, jotka ovat olleet tässä mukana, ja tämä kuuleminen on myös mahdollinen keskustella lisää aiheesta. Haluamme kuulla, mitä Brexit-ohjausryhmässä on tapahtunut, mikä on työnanti tähän mennessä ja mitä työtä on vielä edessä. Ja huono uutinen on se, että aivan viime hetkellä, minkäli näytän hieman jännittyneeltä, niin Giverhofstadt on antanut force majeure pahoittelut. Mikäli teistä joku tuntee Giverhofstadtin, niin varmasti tiedät, että mikään ei estäisi häntä, mikään ei estäisi häntä puhumasta puolta tuntia 40 minuuttia täällä. mutta hän on täysin ylivoimainen este, johon hän ei voi vaikuttaa ja toivottavasti te pystytte tämän ymmärtämään. G ei ole täällä, mutta me voimme silti kiittää häntä hänen tekemästä työstä. Ja mikäli hän saapuu ovelle jossain vaiheessa menettely, tätä keskustelua, hän varmasti saa muutaman sanan sanattavaksi. Mutta hän on joten ongelmia, joihin hän ei voi vaikuttaa ja jotka ovat esteen hänen saapumiselle. Pidämme ovet auki hänelle joka tapauksessa. Tästä huolimatta meillä on mukana eräs ahkerimmista Brexit-ohjausryhmän jäsenistä. Hän on saanut aikaan selkeitä, varsinkin perheasioihin liittyviä ratkaisuja, päätelmiä. Olen todistanut tämän Kyseessä on Ekon valiokunnan puheenjohtaja Roberto Gualtieri, ohjausryhmän eräs aktiivisimmista jäsenistä, ja hän on täällä Three Million järjestön puolesta myös. Hän on hyvin nöyrä, eikä varmasti tätä myönnä, mutta nyt kuulisimme mielellämme, mitä neuvottelujen aikana tapahtui ja mitä tulee vielä tapahtua. Kind words and... Kiitos Claude. Kiitos myöskin Libe, Empel, Afko ja Peti-valiokunnille siitä, että nyt on järjestetty tämä kuuleminen. Tämä on hyvä tilaisuus nyt katsoa, mitä on saatu aikaan yhdessä. Ja palaamme tähän. Ja myöskin, mitä vielä täytyy tehdä tässä taistelussa, joka ei ole päättynyt. Ja mitä Keskeisiä asioita on vielä avoinna. Koko parlamentti on ottanut kansalaisten oikeudet toimintansa ytimeen ja me olemme aina noudattaneet tätä priorisointia ei ainoastaan päätöslauselmissa, vaan myöskin konkreettisissa toimissa, neuvotteluissa olemme tehneet hyvin selväksi, että me koskaan hyväksy sopimusta, joka ei olisi tyydyttävä, kun ajatellaan kansalaisten oikeuksien suojelua. Tavoite oli kunnianhimoinen, koska me haluamme, että täysimittaisesti suojellaan saavutettuja etuja, kaikkia mahdollisia oikeuksia, joihin Brexit vaikuttaa. Eli tämä oli kunnianhimoinen tavoite ja meillä oli tämä tarjous, joka tuli Britanniasta ja joka on hyvin kaukana siitä, mitä haluamme. Me olemme olleet hyvin tiukkoina tässä, mutta myöskin komissio ja jäsenvaltio, eli me emme ole olleet yksin me olemme paino- korostaneet erityisesti tätä asiaa ja haluaisin kiittää ensinnäkin kansalaisjärjestöjä. Niillä on ollut merkittävä rooli. Britanniassa on kolme miljoonaa brittiä. Ehkä ette edes tiedä, kuinka ratkaiseva rooli teillä on ollut. Me olemme saaneet tuntea teidän läsnäolonne ja sen, että meidän täytyy käsitellä näitä asioita. Ja sitten valiokunnissa on tehty tätä työtä. Ja tämä ei ole pelkästään Brexitin, Brexit-ryhmän käymiä neuvotteluita, vaan tämä koskee koko parlamenttia, erityisesti näitä valiokuntia, ja Libe-valiokunta on ollut tietysti ratkaisevassa roolissa. Eli kun ajattelet brittiystäviämme täällä parlamentissa, niin e, Euroopan parlamentti on ollut selvästi mukana näissä neuvotteluissa ja Brexit-ohjausryhmä on tehnyt julkilausumia ja kuunnellut neuvottelijoita. Ja meidän täytyy kunnolla ja konkreettisesti oikealla hetkellä – katsoa eri vaihtoehtoja ja pyrimme vaikuttamaan EUn kantaan ja myöskin seuraamaan eri vaiheita neuvotteluissa. Eli mielestäni tämä oli hyvä tapa parlamentille olla mukana näissä tärkeissä neuvotteluissa. Ja tulos tähän mennessä on riittävä, kuten Barbara sanoi. Riittävä ei tarkoita täydellistä, emmekä vielä ole täysin tyytyväisiä ja tiedämme, että monet asiat ovat vielä avoinna. Sen suhteen, mitä on kirjattu tähän tekstiin, ja sitten pitää vielä lisätä sinne tiettyjä asioita. Eli kukaan täällä nyt ei tätä asiaa juhli, mutta kuulin myös hiukan propagandaa. Jotkut sanoivat, että tämä nyt oli ehdotus, mutta me nyt vielä emme ole saaneet työtä päätökseen, mutta olemme saaneet paljon aikaan. Me pystyimme kattamaan kansalaiset, mutta parlamentin ansiosta myöskin kaikki perheen jäsenet ja tulevat lapset. Eli soveltamisala on laajennettu. Se oli ihan niin laaja kuin haluaisimme, mutta lähes tulkoon. Lisäksi sisältö ei ole samanlaista kuin Britannian lainsäädännössä, vaan EU-tuomioistuin sitten tulkitsee näitä lakeja. Eli jos kansallinen lainsäädäntö, siis tässä tapauksessa Britanniassa, Eli jos kansallinen lainsäädäntö poikkeaa tästä kohdasta, jossa on viitattu selkeästi asetuksiin ja direktiiveihin ja oikeuskäytäntöön, niin se ei silloin olisi voimassa. Nyt puhutaan EU-lainsäädännön suorasta sovellettavuudesta. Ja kun puhutaan näistä oikeuksista, sillä puhutaan EU-oikeuteen kirjatuista oikeuksista ja EU-tuomioistuimen oikeuden käyttövallasta. Ja sehän on osa tätä sopimusta. Ja sitten tämä lopullinen päivämäärä pitää vielä ratkaista, mutta nyt on katettu kaikki oikeudet, myös sosiaaliset oikeudet, Marita oli ihan oikeassa. Ne eivät siellä ole alun peräisesti, mutta me halusimme saada ne mukaan. No. Oikeudet on nyt otettu mukaan. Ja tiedämme kyllä, mitä sieltä puuttuu. Me saamme nyt tulevat lapset mukaan. Sen puolesta parlamentti sai taistella. Ja sitten pitää saada vielä tulevaisuuden vanhemmat mukaan. Se on päätösasemassa, että tämä nyt on vielä avaina oleva kysymys ja taistelemisen sen puolesta. Eli kaksi asiaa. Ensinnäkin pitää selkeästi tarkistaa että erosopimuksen laattiminen heijastelee sitä, mitä on tässä yhteisessä teknisessä tekstissä. Eli odottelemme nyt tätä tekstiä ja käymme sitten tarkkaan läpi kaikki virkkeet ja katsomme, onko siellä mitään erilaista kuin mitä on todettu yhteisessä raportissa. Ja se on tärkeää, koska tietynlaista edistystä on tapahtunut, ja se on lähestymistavan ansiota. Muuten olisimme emme ole saaneet mitään aikaa, mutta nyt monet asiat on saatu hoidettua ja onnistuimme, koska päätösasemassa todettiin, että me haluamme, että erosopimuksen laatiminen pitää laatia nyt ennen kuin lähdetään keskustelemaan tulevista suhteista. Me haluamme nähdä nämä artiklat ja virkkeet, jotka ovat sitten laillisesti sitovia. Eli katsomme sitten, onko tämä suora vaikutus juuri sellainen kuin haluamme, ja onko tuomioistuimen rooli juuri sellainen kuin sen tulee olla. Ja Meidän täytyy aina tulkita näitä asioita hakijan hyväksi. Eli se pitää selkeästi todeta. Ja tiettyjä tapauksia pitää vielä selventää. Eli ensin pitää tehdä tämä, ja tämän teemme pian, koska kuten tiedämme, tämä laadintavaihe on nyt käynnissä, ja toivottavasti saadaan päätökseen ajoissa, että pystymme sen tekemään näin, ja silloin meidän täytyy tietysti tarkistaa myöskin teidän kanssanne tilanne. Ja tässä välissä pitää vielä katsoa näitä lisäkohtia. Ei pelkästään tämä asia, josta puhuin, eli tulevat kumppanit ja puolisot, vaan myöskin täytäntöönpano. Ei pelkästään erosopimuksen osalta, vaan kun ajatellaan tätä koko koneista, hallintoa ja hallinnollista täytäntöönpanoa sopimuksen osalta. Eli hallinnolliset menettelyt täytyy tehdä lyhyiksi ja käyttäjäystävällisiksi ja tarkoitusmukaisiksi. Ja se tarkoittaa monta asiaa, koska jos ajatellaan vaikka artiklaa 17c, siellähän todetaan, että jos tekee hakemuksen, koska EU-lainsäädännössä se on vaadittu. Eli miten sitten panna täytäntöön tätä osaa? Eli jos joku on pielessä, niin silloin täytyy olla mahdollisuus oikaista se. Ja sen pitää olla sitten julistuksellinen. Eli tämä on aina hakijan hyväksi. No sitten mietitään, miten tämä menettely määritellään. Ja se, että on kaksi vuotta aikaa tehdä hakemus. Ja jos se sattuu sitten ajan kohdalle, Eli miten se hoidetaan. Mutta meidän täytyy joka tapauksessa varmistaa, että kaikki on katettu. Nämä kaksi vuotta, jotka tässä on varattu. Sitten on tärkeä asia. Halusimme, että tämä riippumaton viranomainen voi toimia myöskin kansalaisten puolesta kansallisissa tuomioistuimissa – ja sitten voidaan pyytää tuomioistuimelta lausuntoa, eli että eivät ainoastaan kansalaiset mene tuomioistuimeen, vaan että he saavat tukea riippumattomalta taholta, jonka pitää pystyä menemään oikeuteen. Se on kirjattu tähän. Tämä on tietysti yleinen sanamuoto. Haluamme nähdä, miten tämä toimii, koska tämähän yleensä on komission rooli. Koska on totta, mitä on sanottu, ei voi mennä tuomioistuimeen, mutta myöskin EU:ssa viime kädessä tuomarit päättävät. Mutta sitten on komissio. No komissio voi päättää Britannian puolesta, mutta sitten pitää olla toinen riippumaton taho, joka tukee kansalaisia. Eli tämä nyt on tärkeää, täytyy katsoa, miten tämmöistä konkreettisesti muotoillaan erosopimukseen ja sitten miten se pannaan täytäntöön käytännössä. Sitten vielä kaksi asiaa. Me tuemme vapaata liikkuvuutta kaikissa jäsenvaltioissa. Tämähän nyt ei ole ollut komission kanta, mutta se on aina ollut parlamentin kanta. Ja me olemme tulevaisuudessakin selkeitä tässä asiassa. Ja jos siirtymäkausi on jatkoa tämänhetkiselle tilanteelle, niin silloin kaikkia näitäkin säätöjä pidennetään. Tässä on puhuttu vuoden 2020 lopusta. No katsotaan sitten joulukuussa, onko se silloin se määräaika vai myöhemmin. Mutta nyt päivämäärästä ei tarvitse keskustella, vaan että kaikkea pitää silloin pidentää. Eli silloin täytyy mukaan ottaa myöskin kansalaisten vapaa liikkuvuus ja päivämäärä, joka liittyy näihin eri säädöksiin. Ja tätä päivämäärääkin pitää sitten siirtää. Me tiedämme. Tänään kuulemme juuri mein julistuksen, eli tämä nyt on jälleen brittihallituksen kanta, eli tässä on sitten taas tärkeä aihe, josta pitää keskustella. Ja parlamentin kanta on erittäin selkeä sen suhteen, mitä on kirjattu päätösasemaan ja myöskin mitä tällä hetkellä on direktiivissä, jonka neuvosto hyväksyi siirtymäkauteen liittyen, koska me olemme sanoneet, että haluamme, että komissio merkitsee direktiivi tämän kohdan, eli jos on siirtymäkausi, niin kansalaiset ovat osa siirtymää, eli tämänhetkinen tilanne jatkuu kansalaisten osalta. Eli tämä ei ole parlamentin kanta, vaan tämä on koko EUn kanta, joka hyväksyttiin direktiiviin, joka hyväksyttiin neuvostossa yksimielisesti. Eli tästä asiasta ei voida neuvotella. Eli olemme tiukkoja tästä seuraavassa vaiheessa. Meidän täytyy nyt olla ylpeitä siitä, mitä on saatu aikaan. Joskus kuulen kritiikkiä, koska tietysti kaikki voivat katsoa, mitä puuttuu, mutta olemme saaneet paljon aikaan. Meidän täytyy olla ylpeitä siitä, koska me kaikki yhdessä olemme saaneet tämän aikaan. Mutta myöskin on totta, että jos ei saada täytettyä näitä puuttuvia kohtia ja jos ei ole johdonmukaista täytäntöönpanoa näiden periaatteiden osalta, niin se ei olisi silloin hyvä. Tämä on vain ensimmäinen vaihe. Ja nyt meillä on edessämme ratkaisevaa työtä. Meidän pitää olla yhtenäisiä ja päättäväisiä parlamentissa. Ja meidän pitää pystyä kuuntelemaan teitä ehkä voitte ottaa esiin asioita, joita ehkä emme ole huomanneet. Eli me olemme täällä kuuntelemassa teitä, koska näin haluamme sitten toimia tulevina viikkoina ja kuukausina. Kiitos. Uh, Kiitos paljon Roberto. Jotkut näistä aineistoista on saatavissa verkkosivustolta tämän kuulemisen jälkeen. Jos ja mikäli Giverhofstadt saa puheen, saa puheenvuoron. Roberto mainitsi Brexit-ohjausryhmän ja sen monet saavutukset. Tämä on melko vaikea asettaa oikean asiayhteyteen, kun tässä on vielä niin paljon työtä edessä ja niin paljon huolia. Tästä syystä johtuen me järjestimme tämän kuulemisen tietyllä tavalla, ja täällä on paljon meppejä torstai-iltapäivänä. Pahoittelut tästä järjestelystä, mutta täällä on nyt paljon sellaisia läsnä, jotka ovat olleet mukana työssä ja saavuttaneet paljon. Ensimmäisen paneelin ensimmäinen puhuja on Anlor Donskoi. Hän edustaa The Three Million järjestöä, joka edustaa Iso-Britanniassa asuvia eurooppalaisia Mikäli kaikki puhuvat 10 minuuttia tai alle, niin saamme meppien kysymykset kuuluviin. Olen ymmärtänyt, että osa mepeistä joutuu lähtemään pois. Ja mitä lyhyempi sen kauniimpi sitten saamme hyvän vuoropuhelun aikaiseksi. Hyvät naiset ja herrat parlamentin jäsenet, kiitos tilaisuudesta esitellä tilannetta neuvotteluissa kansalaisten oikeuksista. Mikä on nyt tilanne? EU-parlamentti on vaatinut niitä oikeuksia, joita EU-kansalaisilla on sisällytettäväksi erosopimukseen. Nyt on sovittu sellaista ratkaisusta, joka jää hieman vajaaksi. Käsittelen tästä pääkohtia, kun perehdytään rekisteröintiprosessiin ja settled status-asemaan, niin mein lausunnossa vuodelta 2015 todettiin, että kun käsitellään kansalaisten oikeuksia, niin sitten vahvistettaisiin vain oikeuksia. Mutta joulukuussa sovittiin, että jäsenvaltiot voivat noudattaa joko ehdollista prosessia tai tällaista julistuksellista prosessia. Eli nyt tämä jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että oikeuksia täytyy hakea. Tämä on toisin kuin direktiivimäärää ja EUn lainsäädäntömäärää, ja se olisi myös haitallista oikeuksien suojelun kannalta. Näin yhdistynyt kuningaskunta voi edetä Settled Status-hankkeensa kanssa. Tämä tarkoittaa huomattavia vaikutuksia kaikille EUn kansalaisille, jotka asuvat Britanniassa. Settled status-asema täytyy nähdä maahanmuuttolainsäädännön näkökulmasta Britanniassa. Settled status ei myönnä oikeuksia eikä ole tällainen julkilausumaprosessi, vaikka toisin usein väitetään. Jos ei täytä kaikkia settled statusin vaadittavia ehtoja hakumenettelyssä, voi aiheuttaa huomattavaa haittaa hakijoille. Tämä voi johtaa vihamieliseen ympäristöön ja jopa karkotuksiin. Kenties tiedätte, että hallitus on myös säätänyt lakia tietosuojasta, joka sitten poistettaisiin sisäministeriöllä on tietoja ihmisistä, ja jotta voitaisiin ymmärtää esimerkiksi e, viranomaisen tekemiä virheitä, niin tiedon saanti on tärkeää. Hallitus myös käsittelee tietoja, sen pitäisi käsitellä niitä suhteellisesti ja oikeudenmukaisesti. Koko ajatus tietosuojasta vesittyy, ja tämä on myös ihmisoikeuksien kansalaisvapauksien vastaista kun otamme huomioon sisäministeriön tekemien virheiden määrän. Virheet todennäköisesti vain lisääntyvät, kun hakemusten määrä kasvaa huomattavasti. Vaarana on se, että tämä poikkeus on hallinnon väline, joka vakavasti vahingoittaa hakijoiden tilannetta. Kun ajatellaan turvallisuus- ja rikollisuustarkastuksia, niin miten rekisteröintimenettely toimisi, kun pitää toteuttaa EUn lainsäädäntöä maahanmuutosta. Eli tällaiset, tällaiset tarkastukset olisivat systemaattisia uudessa järjestelyssä ja luotaisiin myös lisätaakkaa hallinnollisesti yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska kaikki hakijat täytyy tällä tavalla tarkastaa. Sitten tulisi olla varhaisrekisteröintimahdollisuus mutta katsomme, että ei ole järkeä ottaa käyttöön sellaista järjestelmää, jolla ei ole mitään juridista merkitystä ennen kuin erosopimus on vahvistettu. Sitten on vapaaehtoisen järjestelyn ja loppujärjestelyn kanssa välillä eroja. Ei ole myöskään muutoksenhakumahdollisuutta ja todennäköisesti status quota noudatetaan, mutta hakijat, joita ei ole hyväksytty, kenties sitten joutuvat kokemaan uuden Hylkäämiseen, Eli heistä tulee sitten laittomia maahanmuuttajia, todennäköisesti heidät sitten maasta poistetaan. Edelleenkään meillä ei ole selkeyttä siitä, miten yhdistynyt kuningaskunta kriteeriä laillisesta asemasta tulkitsee. Todennäköisesti hakemuksia tullaan hylkäämään. Kun pidämme kaiken tämän mielessä, niin vaarana on se, että monet yksilöt ja ryhmät jäävät tässä kehityksessä jälkeen. Yksi liittyy oikeuksiin, yksi syy liittyy oikeuksiin. Esimerkiksi Kyse on perheenjäsenistä, jotka palaavat yhdistyneeseen kuningaskuntaan perheensä luokse. He ovat olleet eh, esimerkiksi asuinmaistaan poissa juuri peksit päivämääränä. Toinen ongelma liittyy prosessiin. On vammaisia lapsia, vanhuksia, eh, kodittomia ja monia muita jotka ovat vaarassa jäädä unohduksiin, koska heillä voi olla vaikeuksia osoittaa, että he ovat asuneet laillisesti Britanniassa joihinkin kohtiin ehdotetaan ratkaisuja, mutta ne ovat täysin riittämättömiä. Miten sisäministeriö aikoo käsitellä näitä kysymyksiä? Ei tämä juuri luottamusta herätä. Ja metodin sanotaan olevan syrjimätön, avoin, joustava ja var- varmistetaan se, että kaikkia oikeuksia kunnioitetaan. Kaikkeen tähän on kuitenkin ratkaisu. Ehdotus osoittaa, että on olemassa yksinkertaisempi, joustavampi keino, vaihtoehto tälle settled status-asemalle. Rimiljan on huolissaan siitä, että Britannia tulkitsee EU-lainsäädäntöä omalla tavallaan ja tämä jatkuu myös Brexitin jälkeen. Valvonnassa tarvitaan, tarvitaan siis lisätyötä. Ensinnäkin oikeuksia on suojattava tuomioistuimen toimesta EU:ssa. Sen takia tulisi olla sunset clause, raukeamislauseke eh, tuomioistuimen suhteen ja se pitäisi poistaa. Hyvin harvoin taataan eh, oikeusapua ja vähävaraisten EU-kansalaisten oikeudensaanti on huoli. Komission on varmistettava, että sisäministeriö ja tuomioistuimet Britanniassa varmistavat erosopimuksen kansalaisoikeuksia käsittelevät seikat. Entäpä sitten tulevat kumppanit? Perheen yhdistäminen on laajennettava tuleviin puolisoihin, kumppaneihin. Tämä pätee sekä EU-27 kansalaisiin ja britteihin Euroopassa, jotka kenties haluavat myöhemmin palata Britanniaan esimerkiksi kumppaneittensa tai perheittensä kanssa. He ovat tällä hetkellä poissa erosopimuksesta ja tämä vaikuttaa suhteettomasti nuorempiin sukupolviin ja myös niihin kansalaisiin, jotka vaikkapa eron tai kuolemantapauksen jälkeen päättävät palata Brexitin jälkeen Britanniaan. Kansalaisten oikeuksien suojaaminen tulevaisuudessa liittyy siihen, mitä kansalaisuus EU-ssa tarkoittaa kun puhutaan tasa-arvoista kohtelusta, niin on tehty virheitä siinä, miten Brexitin jälkeen oikeuksia toteutetaan. Epävarmuutta on paljon. Tästä esimerkki. Ihmisillä on ongelmia saada terveydenhuoltoa ja heidän on täytynyt osoittaa asuinpaikkansa. EU-kansalaisetkin menettävät osan liikkumisvapaisoikeuksistaan esimerkiksi, kun kyse on elämänvalinnoista ja toisaalta oikeuksista, niin on ikävää, että joulukuun raportissa todetaan, että oikeuksien toteuttaminen perustuisi elämänvalinnoille. Tämä ei pidä paikkaansa. Oikeudet johtavat elämänvalintoihin eikä päinvastoin. Tämä ero on merkittävä, sillä se on EUn kansalaisuuden ydinkysymyksiä ammatillisista, mm, ammattipätevyydestä on huomattava epävarmuutta. Jos kansalainen haluaa tehdä työtään Britanniassa, mitä tapahtuu Brexitin saakka, entäpä sen jälkeen? Vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät kysymykset liittyvät pikemminkin asuinmaahan eikä niinkään kansalaisuuteen esimerkiksi EUn rahoittamiin mahdollisuuksiin britit eivät jatkossa voi osallistua, kun Britanniasta on tullut kolmas maa. Ero sopimuksen täytyy suojella myös kolmansien maiden kansalaisia, joilla eh, ei ole näitä mahdollisuuksia. Eli pitää olla elinikäinen mahdollisuus palata alkuperämaahan. Lopuksi yhteisymmärrys ensimmäisessä vaiheessa ei suojele meitä riittävästi. On selkeitä puutteita, epäselvyyttä, poisjättöjä. Sen takia EU-kansalaisten oikeuksia rajoitetaan edelleenkin Britanniassa Brexitin jälkeen. Settled status-asema eh, luo vihamielisen ympäristön. Mahdollisesti sadat tuhannet EU-kansalaiset ovat vaarassa, eivätkä he mahdollisesti saa jäädä Britanniaan. Pitää muistaa myös se, että se periaate, jolla kansalaisten oikeuksista neuvotellaan, on se, että kyse on ihmisten elämästä ennen kauppasopimuksia, ennen prosesseja. Meidän oikeutemme perustuu EUn lainsäädäntöön. Oletamme, että näitä oikeuksia täysin suojellaan niin, että voimme jatkaa elämäämme saman tyyliin kuin tähänkin saakka sekä EU:ssa ja Britanniassa. Näin on luvattu kansanäänestyksen jälkeen lukuisia kertoja. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kuulitte reaktion. Teidän esitelmä tulee verkkosivustolle näkyviin. Että sain juuri tiedän, että täällä on eräs tärkeä Brock ei saanut kutsua tänne. Hän on äärimmäisen tervetullut. Hän on myös aktiivinen ohjausryhmän jäsen. Hän on tervetullut tänne koska tahansa ja toivottavasti hän puhuu tänään. Puhun tästä Brexit-ohjausryhmästä. Nämä ovat jäseniä, jotka viettävät tunteja tämän asian parissa ja he eivät ole Iso-Britanniasta kotoisin ja he ovat tehneet parhaansa, että tämä paketti saadaan toimimaan. Kiitos tästä äskeisestä puheenvuorosta Three Millionin puolesta. Seuraavaksi haluaisin kuulla Jane Goldingilta The British in Europe-järjestöstä. Siinä on kymmenen ydinryhmää, jotka edustavat brittejä 27 EU-jäsenvaltiossa. Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, kiitos siitä, että saan puhua Euroopan parlamentissa tänään. Brittejä asuu Euroopassa 1,2 miljoonaa, 80 prosenttia on työikäisiä tai nuorempia, kolmas osa on 30 ja 49 ikävuoden välillä. Me, kuten ystävämme 3 Million järjestössä, olemme kaikki eurooppalaisia. Eurooppalaisen hankkeen lapsia, jotka ovat käyttäneet kaikki niitä mahdollisuuksia, joita EU-kansalaisuus ja neljä vapautta ovat meille suoneet. Me olemme antaneet kohtalomme teidän käsin, että te suojelette meitä ja kiitämme tätä EU-periaatepäätöstä, jonka se teki neuvottelemalla näitä direktiivejä Eh, irtautumisperiaatteita. Neuvottelut ovat alkaneet ja tämä on johtanut siihen, että EUn kanta on huonontunut meidän oikeuksien suhteen, ottaen huomioon, mikä yhdistyneen kuningaskunnan vastatarjous on ollut. Ja sen tuoma vastatarjous oli, kuten Gualtieri sanoi, kansalaisten oikeuksien suhteen edettiin vuonna 2017, ja tämä johti tähän yhteiseen mietintöön joulukuussa 2017. Kehitystä oli tapahduttava, että päästä neutraalissa eteenpäin, mutta tämä jäti auki tiettyjä perustavanlaatuisen tärkeitä asioita. Minä olen Anor Donskoin kanssa yhtä mieltä, että me olimme pettyneitä, että yhteismietinnössä meidän oikeudet perustuivat elämänvalintoihin. Tämä erityisesti johtuen siitä, että EUn neuvotteludirektiivien kannanotto vuonna 2017 oli se, että kansalaisten oikeuksia tulisi kunnioittaa siinä vaiheessa, kun irrottautuminen tapahtuu. Anlor sanoi, että oikeudet johtavat elämänvalintoihin eikä päinvastoin. Joten onko tämä yhteinen ymmärrys sama asia kuin mitä neuvotteludirektiivi sanoo, eli se, että meidän oikeuksia suojellaan. Tietoja edistymistä on tapahtunut ja sopun on päästy joidenkin teknisten asioiden suhteen liittyen vastavuoroiseen huoltoon ja sosiaaliturvaan, mutta nämä asiat liittyvät ennen kaikkea Nämä ongelmat liittyvät ennen kaikkea niihin, jotka ovat äh, taloudellisesti ei-aktiivisia, eli 20 prosenttia briteistä, jotka asuvat Euroopassa – työikäiset ja nuoremmat eivät varsinaisesti ole ongelmissa. Tämä pätee molempiin ryhmiin. 13. joulukuuta julkaistussa päätöslauselmassa käsitellään näitä asioita. Käyn nämä nyt läpi. Eräs tärkeä asia on se, että Iso-Britannian kansalaisille säilyy va- vapaan liikkuvuuden oikeus Euroopan unionissa. Tämä johtaa siihen, että monet, jotka ovat riippuvaisia vapaasta liikkuvuudesta elinkeinonsa kannalta, niin he ovat epävarmoja siitä, miten heidän elinkeinon harjoittaminen on mahdollista jatkossa. Vapaa liikkuvuus Iso-Britannian kansalaisille on erityisen tärkeää, mutta se ei jäisi voimaan eikä myöskään jäisi paluu mahdollisuus Iso-Britannian EU-kansalaisille ammatillisista ja taloudellisista syistä vapaa liikkuvuus on erityisen tärkeää. Tämä vaikuttaa molempiin ihmisryhmiin. Jotkut ammatilliset pätevyydet eivät tule tunnustetuiksi, eikä näitä taloudellisia oikeuksia ja nämä taloudelliset oikeudet ovat myös rajoitettuja Iso-Britannian kansalaisille Euroopassa. Monet Iso-Britannian kansalaiset ovat muuttaneet EU, koska EU on alue, jossa ei ole sisärajoja. Ja lakimiehet ja konsultit eivät ole suinkaan ainoita, vaan alihankkijat, rekkakuskit ja IT-työntekijät kuuluvat myös näihin. Anlor sivusi myös sitä, kuinka tämä asema tullaan takaamaan. Tämä poikkeaa merkittävästi EU-lainsäädännöstä. Tässä hyväksytään, että oleskelulupa hakemus on voidaan evätä, eikä kyseessä ole ilmoitusasia. On tehtävä onnistunut hakemus. Se saattaa joillekin olla vaikea, vaikka ovat olleetkin maassa useita vuosia. Lisäksi byrokratioissa tehdään virheitä. Tämä ehdollinen järjestelmä on nyt vaihtoehto, mutta tämä saattaa päteä myös britteihin, jotka ovat Euroopassa. Ja tämä on aivan viime hetken lisäys ja meitä ei tästä kuultu. Me koemme, että Euroopan parlamentin päätöslausuma 13. päivältä joulukuuta 2017 oli oikeassa, kun sanottiin, että tämä asia pitää vielä tarkistaa. Britit Euroopan unionissa ovat vielä täysin pimenossa sen suhteen, koska ja miten tätä säännöstä pantaisin täytäntöön. Kuten Anlor sanoi, myös perheen yhdistämisoikeuksia tullaan rajoittamaan tulevien perheenjäsenten suhteen, ja tämä pätisi molempiin ryhmiin. Olemassa olevat ja tulevat ihmis perheenjäsenet eivät myöskään saisi automaattista oleskelulupaa Iso-Britannian avainasiat, muun muassa opiskelijoiden asema, heidän pätevyys, mitä tapahtuu, mitä tulee tuleviin opintomaksuihin ja niin poispäin, niin näistä ei ole mitään tietoa Brexitin jälkeen. Näistä jo mainituista asioista ei ole vielä selvyyttä, koska mistään ei ole päätetty, kun kaikesta on päätetty. Ja tässä kansalaisten oikeuksia ei haluta mitenkään eriyttää näistä muista neuvotteluista siten, että ne kestäisivät oli neuvottelujen lopputulos mikä tahansa. Viimeinen asia, jonka haluan mainita, on se, että toisin kuin Irlannin kysymys, kansalaisten oikeuksille ei ole mitään selkeää väylää. Ja me koemme, että nämä kansalaisoikeudet oikeuksien neuvottelemattomat asiat jäävät neuvottelematta, koska tässä on suurimmassa muita asioita, joita tulee myös neuvotella. Tässä on oikeudelliset ja poliittiset ulottuvuudet koskien kansalaisten oikeuksia. Mitäpä sitten inhimillisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta ja EU-kansalaisuuden vaikutuksesta eurooppalaiseen hankkeeseen suuremmin. Kyseessä on rauha, hyvinvointi, yhteisö ja Davosissa Merkel puhui siitä, että on tärkeää tämä opiksi historiasta. Asia sivuttiin myös Göteborgin huippukokouksessa joulukuussa. Minä haluan puhua Euroopan unionista ihmisten unionina. 1945 minun isäni liikkui halki Euroopan liittotyöiden joukoissa. Is, minun appiukkoni loukkaantui Dresdenin pommituksissa. He eivät koskaan tavanneet, mutta he toivat parempaa Eurooppaa tulevaisuudelle. Ja minun appiukkoni vei minun mieheni viettämään samaa stasia ja harjoitella, jossa, jolla minä olin kaikki, eivätkä kaikki lapset ole yhtä onnekkaita, ja onnekkuushan on hyvin puolueellista, hyvin epäreilua. Me kaikki olemme liikkuneet, käyttäneet liikkumisvapauttamme, ja me olemme joutuneet tähän vaikean tilanteeseen tahattamme. Me olemme kaikki Euroopan lapsia. Meidän yhteisen solidaarisuus on osoitus tästä joukko eurooppalaisia, joiden kohtalo on joutunut yhteenkytketyksi. Ja nyt me taistelemme yhdessä, jotta meidän kansalaisoikeuksia puolustettaisiin. Nyt on tärkeää, että EU-kansalaisuuden perustavanlaatuista piirrettä korostetaan eikä ajeta alas. Mikäli te petätte meidät, te lähdette selkeän viestin että EU-kansalaisuuteen tarttuminen on riski. EU-kansalaisuus saatetaan poistaa teiltä, että saatatte joutua rangaistuksi siitä, että käytätte EU-kansalaisuutta hyväksenne. EU-kansalaisuus on meidän perustavanlaatuinen status. Sen tulisi suojella meitä nyt tässä ennennäkemättömässä tilanteessa. Mikäli se ei suojele meitä nyt, niin koska se meitä suojelee. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, Gene, Kiitos paljon Jane. Tämä oli toinen erittäin vahva puheenvuoro. Seuraavaksi kolmas avainjärjestömme saa puheenvuoron Roger Casali New Europeans-järjestön, kansalaisjärjestön, syrjimättömyyden, vapaan liikkuvuuden ja solidaarisuuden puolesta taisteleva järjestö. Roger, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. And Mr. Chairman... Kiitos puheenjohtaja edustaja Brock, hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet. Kiitos mahdollisuudesta käydä kanssanne keskustelua tästä äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Aivan niin kuin The Free Million on huolissaan EUn kansalaisten oikeuksista Britanniassa ja Britain's in Europe on huolissaan brittien oikeuksista Euroopassa. Me olemme myös huolissamme kaikkien oikeuksista Britanniassa. Monet brittikansalaiset ovat hyvin surullisia, kun menettävät EU-kansalaisoikeutensa. He identifioituvat edelleenkin Eurooppaan ja haluaisivat säilyttää osan näistä oikeuksista. Olemme hyvin huolissamme EUn vapaasta liikkuvuudesta. Maahanmuuttajat ja pakolaiset, useat ovat saaneet äh, oleskeluluvan EU-hun, mutta eivät voi toteuttaa vapaata liikkuvuutta. Olemme huolissamme myös kansalaisten Euroopasta. Jane Golding sanoi tämän kauniisti. Pitääkin kysyä, mitä tapahtuu brittikansalaisille, jotka asuvat EU-ssa ja EU-kansalaisille, jotka asuvat Britanniassa? Sanon jos, koska ei ole väistämätöntä, että Britannia jättää EUn. No, se on ihan toinen juttu, toinen keskustelu. Mutta hyvä, että tämäkin tuli nyt esille. Mitä tapahtuu viidelle miljoonalle kansalaiselle, josta nyt on kyse? Kyse on varsinaisesta testistä EUlle. Ei ole varaa epäonnistua, jos EU haluaa jatkossa puhua kansalaisten Euroopasta. Euroopasta, joka on turvallinen alue oikeuksien kannalta, kansalaisten kannalta, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Matkamme on pitkä. 2012 olemme työmme aloittaneet, kun käsittelimme sitä, mitä tapahtuu, jos Britannia jättää EUn ja mitä tapahtuisi oikeuksille. Tästähän me tänään puhumme. Emme ole vieläkään viiden vuoden jälkeenkään saaneet mitään selkeämpää käsitystä. Eli ikään kuin pitkällä automatkalla lapset takapenkiltä kyselevät, että ollaanko jo perillä. Emme vieläkään tiedä, milloin olemme perillä. Tämä on outoa, koska Yhdistyneessä kuningaskunnassa on hyvin laaja konsensus parlamentissa ja sen ulkopuolellakin, että tulisi olla yksipuoliset laajat takeet EU-kansalaisten oikeuksista. Ei Britannia ole mikään outo maa, joka ei kunnioittaisi ihmisoikeuksia. Tunnen hyvin harvoja ihmisiä, jotka haluaisivat, että kansalaiselta viedään oikeudet ja heidät jätetään epävarmaan tilaan. Kirjoitimme yhteisen kirjeen eh, Financial Timesiin eh, käsitellä maahanmuuttoa jo ennen kansanäänestystä. Siinä todettiin, että pitäisi olla oikeuksien takaaminen. Missä tämä takuu näkyy tällä hetkellä? myös alahuone on äänestänyt lukuisia kertoja ja tiedämme, että konservatiivipuolueen jäsenet, monet jotka äänestivät eron puolesta, katsovat, että tulisi olla yksipuolinen, välitön, kattava takuu EU-kansalaisten oikeuksista. On myös tärkeitä select-valiokuntia parlamentissa, eivätkä nekään ole tässä päässeet lopputulokseen. Ihmiset joutuvat elämään epävarmuudessa. Tilanne on todella kiireellinen on todettu, että artikla 8 eh, Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksesta on mahdollisesti rikottu. Tämä vaikuttaa ihmisten perheelämään, yksityiselämään, eli mahdollisesti kyse on rikkomuksesta. Tämä koskee viittä miljoonaa kansalaista Britanniassa ja EU:ssa. Kukaan ei tätä haluaisi. Tämä voitaisiin tämä hulutus päättää jo huomenna Britannian hallituksen ja Euroopan unionin toimien kautta. Eli miksi näin ei sitten tapahdu? Tälle on kolme pääsyytä. Ensinnäkin äänen kuulumattomuus. Kansanäänestyksen jälkeen monia ryhmiä on syntynyt, The Three Million, äh, Brits in Europe ja monia muitakin ryhmiä, jotka toimivat tehokkaasti. Olemme tukeneet, olemme tavanneet ja on hienoa nähdä heidän aikansamansa edistys me emme ole ainoita ryhmiä. On paljon muitakin ryhmiä, jotka taistelevat oikeuksien puolesta. Heidänkin edustuksensa on saatava esille. On oikein hyvä, että tämä ääni on saatu kuuluviin. Olemme kutsuneet monia ryhmittymiä yhteistyöhön kanssamme. Tämä äänen kuuluvuuskysymys on nyt siis käsittelyssä. Paljon vielä tulisi tehdä, jotta nämä äänet olisivat vielä edustavampia. Täytyy käydä rakenteellista vuoropuhelua instituutioiden kanssa. Parlamentissa on ystävyysryhmä. Haluamme, että tämä prosessi olisi mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä. Meillä on monia organisaatioita molemmin puolin, jotka siis tekevät yhteistyötä. Olemme kuulleet, että työ on tehokasta ja on tärkeää, että työ jatkuu. Toisena esteenä on itse brittihallitus. Me tiedämme, että Teresa May haluaa neuvotella eikä säätää lakia. Nyt hänen tulisi lopettaa neuvottelut ja ryhtyä säätämään lakia. Maahanmuuttolaki on alahuoneessa käsittelyssä ja nyt pitäisi eh, jäsenten tehdä oikeat teot. Eli antaa tällaiset yksipuoliset julistukset ja lopettaa tämä epävarmuus. Sen puolesta me olemme kampanjoineet. Tärkeää on myös kerätä tietoa parlamentin käyttöön tiedoista, asioista, joita ette kenties tiedä. Britti, hallitus välittää aivan yhtä vähän brittikansalaisista EU-ssa kuin EU-kansalaisista Britanniassa. He ovat pyrkineet välttämään aiempaa lupaustaan antaa äänestysoikeus parlamenttivaaleissa. Meil... Nyt tämä on taas noussut esille 2015 vaalimanifestissahan se oli mukana. Eli EUn instituutioiden tulisi ratkaista tämä ongelma. Euroopan parlamentti on todellakin tässä hyvän puolella, mutta täytyy katsoa myös muita instituutioita. Kun Donald Tusk sanoo, että ei ole minun ongelmani, jos, myös nyt Britannia on äänestänyt Brexitistä. Ja olemme pahoillamme siitä, että kansalaiset ovat tässä liemessä. Mit, mitä brittikansalaiset EU-ssa toistaiseksi ovat tässä asiassa tehneet? Kyse ei ole ähm, syystä, vaan kyse on vastuusta. Ette te ole vastuussa siitä, että brittikansalaiset ovat nyt tässä liemessä, mutta olette vastuussa siitä, mitä jatkossa tapahtuu. EU voi tehdä monia asioita ja voi tehdä ne jo nyt, jotta nämä oikeudet voidaan taata. Ja kyse on siis vastuusta. Ja kun komissio sanoo, olemme olleet komissionkin kanssa yhteyksissä. Komissio sanoi, että ei ole oikeusperustaa eikä neuvottelumandaattia niin, että voisimme antaa Briteille EU-ssa liikkumisvapauden. Sitten me sanomme, että teidän täytyy palata neuvoston pakeille niin, että mandaattia muutetaan. EUn tehtävänä ei ole asettaa esteitä kansalaisuudelle ja oikeuksille, vaan löytää ratkaisuja, keinoja ratkaista ongelmakohtia, ylittää nämä esteet ja osoittaa johtajuutta ja mielikuvitusta koska kyse on Euroopan unionista, maailman suurimmista, suurimmasta ihmisoikeusorganisaatiosta. Kyse on arvoista ja periaatteista. Sitten on esitetty uusi kysymys täältä Euroopan parlamentista, nimittäin se, miten voimme palauttaa liikkumisvapauden brittikansalaisille. Euroopan parlamentti on sitoutunut tarjoamaan tämän vapaan liikkuvuuden oikeuden takaisin. Tämä todettiin päätöslauselmassa joulukuulta. Miten tämä käytännössä toteutuu? Miten nämä oikeudet palautetaan? Miten varmistetaan, että britit Euroopassa saavat tämän oikeuden? Emme ole toistaiseksi kuulleet vastausta tähän kysymykseen. Minulla ei ole nyt aikaa käsitellä kattavasti tätä kysymystä, mutta toimitan tiedot valiokunnan pöytäkirjoihin. Me olemme tehneet ehdotuksen Financial Timesin äh, artikkelissa tätä myös viime vuonna käsiteltiin, eli miten voitaisiin ottaa käyttöön vihreän kortin järjestelmä kaikille EU-kansalaisille. Näin kyse olisi kansalaisten oikeuksista EU:ssa silloin, kun Brexitin jälkeen on oleskelulupa myönnetty. Näin EU-kansalaisia käsiteltäisiin Britanniassa, kunhan heidän oleskelulupansa oli sel- selkeytetty entiseen tapaan, ikään kuin he olisivat edelleenkin EU-kansalaisia. Eli koko oikeuksien paketti. Olisi siis mahdollisuus äänestää paikallisvaaleissa, olisi oikeus syrjimättömyyteen ja niin edelleen. Tämä järjestelmä voitaisiin laajentaa myös kolmansien maiden kansalaisiin sitten oikea-aikaisesti. Danuta Hybner on pyytänyt meiltä AFKO-valiokunnalle muistiota niin, että pohdittaisiin todella tätä vaihtoehtoa, tätä ehdotusta. Parlamentti on sitoutunut siihen, että Briteillä tulisi olla liikkumisvapausoikeudet Brexitin jälkeen. Mutta nyt täytyy käydä vakavaa keskustelua teidän tulee tehdä ehdotuksia, miten tämä käytännössä toteutuisi. Uskomme, että meidän ehdotusta voitaisiin pohtia muiden rinnalla tulevina aikoina. Kiitos. Thank you very much, Roger. Kiitos paljon, Roger. Viimeisenä osana tätä paneelia MEPit saavat puheenvuoron. Ilmoittakaa, jos haluatte puhua ja sitten kun tämä paneelin osa on ohi, mepit saavat esittää kysymyksiä järjestöjen edustajille. Nyt pyydän, että Durham Law Schoolin Elena Svaventa pitää puheenvuoron ja hän kertoo Brexitin vaikutuksista vetomusoikeuteen. Pyydän, että hän pitäytyy 10 minuutissa. Mikäli hän puhuu yli 10 minuuttia, niin sitten meppejä ei ole paljonkaan enää jäljellä. Ja Teidän koko esitelmä tulee verkkosivulle nähtäväksi. Olisi hienoa, että mevit saavat myös puheenvuoron. Ja haluan pahoitella Brokille siitä, että me emme kutsuneet häntä. Tässä on joku viestintäongelma. Haluan kiittää henkilökohtaisesti hänen suuresta työstä. Thank you very much for inviting me here. Kiitoksia tästä kutsusta. Ihan lyhyesti koska kirjallinen raportti seuraa sitten jälkeenpäin. Kun laadin tutkimustani puoli vuotta sitten, havaitsin tiettyjä riskejä, jotka mielestäni olivat hyvin todellisia kansalaisille EU-ssa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja valtaosa riskeistä ei ole kunnolla tullut esille, ja toivottavasti niihin puututaan. No minun kannaltani suurin ongelma on tämä ajatus laillisesta asuinpaikasta, koska tavoitteenahan on luoda alue, jolla kansalaiset voivat liikkua, ja me olemme poistaneet viisumivaatimukset, joten kansalaiset eivät välttämättä tiedä, että olisi pitänyt tehdä jotain. Eli helppo esimerkki. Jos on työntekijä ja haluaa pitää kiinni työntekijän statuksesta, joka on tärkeä oikeuksien kannalta, niin silloin täytyy rekisteröityä työvoimatoimistoon. Ja erityisesti nuoret kansalaiset, joiden tilanteet muuttuvat nopeasti, niin he eivät välttämättä tiedä tästä. Eli he eivät silloin ole tämän järjestelmän piirissä. He ovat muuttaneet vilpittömästi. He eivät ole tehneet mitään pahaa, vaan he eivät kerta kaikkiaan vain tienneet. Ja terveysvakuutus on toinen asia. Britannia on todennut, että se poistaa tämän vakuutusvaatimuksen, mutta raportissa puhutaan vain eläkeläisistä ja niistä, joilla on eurooppalainen terveyskortti, mutta niitä on aika vähän. Sitten naiset. Naiset on jätetty pois sopimuksesta. Ja sitten vaikutusten arviointi sukupuolen osalta. No, me haluamme tehdä selväksi, että jos olen maahanmuuttajatyöntekijä Britanniassa ja minulla on lapsi, niin silloin on taloudellisesti ehkä mahdotonta palata töihin, koska lapsenhoitokustannukset ovat niin korkeat, tai sitten itse päätän jäädä kotiin, enkä silloin ole enää EU-lain suojelema, enkä saa suojaa myöskään tältä sopimukselta. Eli yleensähän naiset hoitavat lapsia. En nyt sulle pois tietenkään sitä, että miehetkin hoitavat lapsia, mutta yleensä kyse on naisista, jotka hoitavat lapsia, vammaisia ja ikäihmisiä. Lapsia ei ole mer- mainittu tässä, lasten oikeuksia ei ole mainittu. Ja mihin tämä sitten jättää kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, lapset? tämä tuli jo esille. Eli näillä lapsilla ei ole oikeutta jatkaa koulussa, niin kuin tällä hetkellä on. Eli sitä ei ole kirjattu tähän yhteiseen raporttiin. Ja sitten kolmasista maista kotoisin olevat puolisot saavat suojelua ainoastaan, jos olivat laillisia asukkaita, mutta EUn oikeudessa laillinen asukkaan status ei ole edellytys suojelulle. Ja näistä asioista ei ole edes puhuttu raportissa. Ja kehottaisin parlamenttia nyt vaatimaan, että jos poiketaan sopimuksista, niin se on täytyy selkeästi selittää, koska EU-lainsäädäntö on niin monimutkaista, että kaikki eivät ehkä tiedä, että nyt poiketaan sopimuksista. Olen huolissani niiden brittikansalaisten oikeuksista, jotka palaavat Britanniaan, koska siellä on hyvin tiukat maahanmuuttosäännöt perheenjäsenten osalta. Ja myöskin olen huolissani tämän sopimuksen täytäntöönpanosta. Tämähän pohjautuu vuoden 2004 direktiiviin. Eli jos ei täytä lain vaatimuksia, niin silloin on ulkopuolella. Tässä ei ole mitään suhteellisuutta eikä mikään, mitään perusoikeusarviointia. Eli Britanniasta yksi esimerkki, koska sen järjestelmän tunnen parhaiten. Vuodesta 2007 Britanniassa on nyt uusi ajatus eurooppalaisten oikeuksien väärinkäytöstä. Tällaista ei tunneta Euroopan oikeudessa. Direktiivissä on mainittu tuomittu EU-oikeuksien väärinkäytöstä. Ja jos näitä oikeuksia väärinkäyttää, ja yksi esimerkki direktiivissä on ongelmallinen, koska jos jatkuvasti matkustaa Britannian ja Euroopan välillä, niin se on EU-oikeuden väärinkäyttöä. Silloin voi saada 12 kuukauden porttikielon Britanniana. En ole löytänyt vielä, että nyt EU-jurista, joka katsoi, että tämä on yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa. Eli tämä nyt osoittaa, että miten jo ennen Brexitiä Britannia soveltaa EU-lainsäädäntöä, niin se on parhaimmillaankin ongelmallista. No, yhteinen sopimus sisältää lausekkeen, jossa todetaan, että jos väärin käyttää oikeuksiaan, silloin ei ole enää oikeutta pysyä vastaanottavassa maassa valitusta odottaessa. Jos yhdistätte nämä kaksi asiaa, niin näette, millainen vaara tässä piilee. Britannia saattaa tulkita tätä hyvin laajasti, ja silloin voidaan poistaa ihmisiä ennen kuin tätä tilannetta on ehditty tarkastelemaan. Ja olen huolissani myöskin tästä vihamielisestä ilmapiiristä Britanniassa ja sitä tätä sovelletaan myöskin EU-kansalaisiin. En nyt halua olla ainoastaan kriittinen. Nämä ovat erittäin vaikeita juridisia ongelmia. Mutta pitäisi hiukan miettiä tämänhetkisiä maahanmuuttosäädöksiä kaikissa jäsenvaltioissa ja arvioida – että kun näitä sovelletaan Brexit-kansalaisiin, niin sopivatko ne yhteen sitten sopimuksen hengen kanssa. Ja ongelma ei ole ainoastaan Britannia, koska esimerkiksi osa aikatyöntekijöille ei ole kaikkia oikeuksia, joihin heillä on oikeus noin puolessa jäsenvaltioista. Eli voisi olla hyvä lähtökohta tämä, mutta pahoin pelkään, että tätä pidetään sitten ihan loppuvaiheena. Ja tämä sopimus on ihan ok niille, jotka ovat täysiaikaisessa työssä, mutta ja sen, no, tuntisopimukset ovat yleisiä, emmekä tiedä, miten niitä suojeltaisiin tämän sopimuksen puitteissa. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun varmistamme, että suojelemme kaikkia, emmekä pelkästään niitä, jotka kaikilta osin täyttävät lain kirjaimen. Kiitos paljon professori Svaventä. Koko esitelmä Kalvoinen löytyy verkkosivustolta. Kiitos paljon tästä puheenvuoron lyhyydestä. Tämä mahdollistaa sen, että jäsenet voivat esittää nyt kysymyksiä. Pelkään, että jäsenet lähtevät, ellei tässä nyt esitetä kysymyksiä, vaikka varmasti uusiakin saapuu. Nyt pyytäisin jäseniä reagoimaan ja sitten pyytäisin paneelia antamaan vastauspuheenvuoron. Theresa Hemnes Special saa ensimmäisenä puheenvuoron. Muutama minuutti aikaa puhua Roberta Judith Curzon Darling. Muchísimas gracias, gracias. Kiitokset puheenjohtaja. Se mitä tästä nyt luen, niin minulla on tietty kuvat tästä neuvottelusta ja sopimuksesta, mutta se mitä nyt sanottiin, se oli hiukan erilainen kuva, eli en nyt tiedä, olemme kuulleet koko totuuden, mutta se mitä tänään nyt kuulin täällä, olen siitä iloinen, koska minulla oli hiukan toisenlainen kuva. Ja tässä on puhuttu petoksesta, huolestuneisuudesta, pelosta, surusta, epävarmuudesta – ja mehän edustamme Euroopan kansalaisia, joten meidän täytyy tarjota näillä kansalaisille juuri päinvastaista, eli rauhaa, luottamusta, varmuutta ja ehkä iloa tai rauhaa ainakin. Ja kuten todettiin, on kolme miljoonaa Euroopan kansalaista Britanniassa, mutta sitten on myöskin brittejä. Esimerkiksi omassa maassani on puhuttu noin 270 000, siis itse olen Espanjasta, mutta todellisuus taitaa olla yli 800 000, eli se on erittäin suuri lukema. Itse olen Andalusiasta ja on puhuttu, että siellä on 80 000 kansalaista pelkästään Malagan provinssissa. Mutta yli 100 000 on sitten kaiken kaikkiaan. Sitten on vielä Alicante ja Murcia, jossa on paljon lisää. Ja me totesimme, että kahden vuoden aikana valtaosa näistä oikeuksista on taattu, vaikka nyt näinkin, että se ei ole kovin helppoa, kun ajatellaan vaikka sosiaaliturvaa, koulutusta, työllisyyttä, mutta sitten minulta kysyttiin yhdestä aiheesta, joka on erittäin tärkeä, eli äänestysoikeus eli kunnallisvaalit. Nehän pidetään Andalusiassa vuoden kuluttua. Eli onko tietoa sitten tästä äänestysoikeudesta? Kiitos. Thank you, Teresa, and thank you for introducing this point. Kiitos Teresa ja kiitos, että esitit nämä kysymykset. Otamme kolme, neljä kysymystä ja pyydän, että vastaatte niihin kaikkiin samalla. Roberto, lyhyesti kiitos. Yeah, to react to some of the... Halusin reagoida esitettyihin kommentteihin. Olen tietoinen ja on aivan väistämätöntä, että huolta ja ahdistusta on. Aina kun käsittelemme näitä kysymyksiä, niin ei pidä unohtaa sitä, että näiden artiklojen ja säännösten taustalla ovat todellisten ihmisten elämät professori Spaventa totesi, että on todellisia ongelmia, jotka ovat todella vaikeita ratkaistaviksi. Sen takia, että Britannia jättää EUn. Näin ollen on äärimmäisen monimutkaista yrittää suojella toisenlaisessa juridisessa konstitutionaalisessa ympäristössä nämä oikeudet aivan nopeasti kävisin lävitse esitetyt kommentit ja katsoa, miten teoriassa minun mielestäni jotkut kysymykset on katettu, miten niitä toteutetaan ja mi- miten jotkut kysymykset ovat vielä täysin avoimia, joita ei ole katettu, vaikkakin ne pitäisi kattaa. No ensinnäkin virheet ja karkotukset, eli tekee virheen ja sitten tulee karkoitetuksi. Teoriassa tämä tilanne tulisi olla jo hoidossa, Eli miten tämä 17b ja c sitten kirjataan? Nyt todetaan, että jos tekee virheen, niin sitten on mahdollisuus korjata virhe eikä joudu karkotetuksi. Tämä on siis kirjattu tekstiin. Eli erosopimukseen tämä täytyy oikein kirjata, se on meidän tehtävämme. Tämä on taistelu, joka on käytävä ja tässä meillä on sille perusta. Sitten täytyy vielä ristiin tarkistaa nämä kysymykset muiden kysymysten kanssa. Tehän sanoitte, että jos lopullista päätöstä vielä odotetaan, niin sitten mm, päätös ei, ei ole lopullinen eikä päde. Meillä on kohta 18, jossa todetaan, että kun odotellaan vielä tuomioistuimelta lopullista päätöstä, Onpa sitten vetomusmenettely mikä tahansa, kun odotellaan lopullista päätöstä. Tämä on todella keskeinen kysymys. Eli ei voida lähettää maasta pois ennen kuin vasta sitten viimeisessä vaiheessa, kun menettely on käyty loppuun. Tämä on siis kirjattu tekstiin. Totta kai sitä täytyy vielä noudattaa. Jos virhe on tehty, niin täytyy olla mahdollisuus korjata. Jos sitten sanotaan, että emme hyväksy ja sitten haluaa esittää muutoksen haun, niin sitten on oikeus olla aina prosessin loppuun saakka paikalla. Sitten on vielä kaksi vuotta aikaa jättää hakemus. Tämä tarkoittaa sitä, että joka tapauksessa ei voida karkottaa ennen kuin sitten, kun tämä kaksi vuotta on kulunut umpeen. Ja teoriassa sitten jos löytyy syy hylkäämiselle, niin täytyy odottaa tämä prosessi loppuun. Se on tekstiin kirjattu ja siellä on myös hyviä suojalausekkeita. Kyse on vain muutamasta rivistä, olen täysin samaa mieltä. Eli täytyy katsoa, miten tämä sitten toteutetaan, täytäntöönpannaan. Turvallisuus- ja rikollisuustesti sitä me emme halunneet, se on nyt kirjattu tällä tavalla kuin on. Pitää paikkansa, että ainakin tähän on kirjattu niin, että joka tapauksessa artiklan 7 ja 18 ehdot pätevät. Vaikkakin tässä rikos, rikollisuustarkastuksessa on jotakin sanottavaa, niin sen perusteella ei voi karkottaa, koska koko menettely täytyy ensin käydä loppuun. Tämä on tavallaan se suojalauseke, mutta olen samaa mieltä, että tämä on yksi niistä kohdista, joissa olimme varsin tyytymättömiä. No sitten hakemuksesta. Ikävä kyllä, niin kuin tiedätte, tässä direktiivissä äh, puhutaan hakemuksesta, eli hakemussana on mukana – Mehän taistelimme sen puolesta, että olisi tällainen äh, ilmoituksen tai julistukseen perustuva menettely. Unionin laissa kuulemma on sanahakemus. Mutta oleellista on se, että tämä olisi tällainen deklaratorinen luonteeltaan. En lähde yksityiskohtiin nyt menemään, mutta Kyse on oltava prosessista, joka on äh, deklaratorinen, ei hakemukseen perustuva. Ja luonnollisesti täytyy seurata, miten täytäntöönpano etenee. Me olemme todenneet, että, että koko perhettä käsitellään yhtenä kokonaisuutena, yhdellä hakemuksella – Ei voi olla niin, että perheenjäsenet saavat erilaisia vastauksia hakemuksiinsa. Tämä on meille ehdoton raja, jota ei ylitetä ja se riippuu täytäntöönpanosta. No sitten elämän valinnat ja oikeudet. Olen samaa mieltä. Kyse on oikeuksista, ei elämän valinnoista. Kun ajattelemme tulevia perheenjäseniä, niin tässä meillä on vielä taistelun aihetta ainoa argumentti, jota on käytetty, on se, että kyse on tulevista valinnoista eikä menneistä valinnoista. Mutta me sanomme, että oikeus liittyy myös siihen, että minulla on jatkossa mahdollisuus vapaasti valita kumppanini. Olette aivan oikeassa tässä. Eh, edetään niin, että ensin ovat oikeudet, sitten ovat elämänvalinnat eikä toisinpäin. Tässä on huomattava aukkokohta. Ja sen takia katsommekin, että tämä kohta ei ole vielä ratkaistu ja taistelemme loppuun saakka, jotta myös tulevat perheenjäsenet katetaan juuri niistä syistä, joita selititte. Kyse on elämänvalinnoista, ei, ei, ei kyse ole mistään pilantuvista jukurteista. Judith Kiitoksia, Claude koitan puhua niin nopeasti kuin mahdollista. Vetomusvaliokunnan jäsenenä on mielestäni tärkeää sanoa, että viimeisten vuosien aikana iso-britannialaisten, iso-britannian kansalaisten äh, jättämien vetomusten määrä on kaksinkertaistunut ja josta on tullut äh, keino osoittaa heidän tyytymättömyyttään siitä, miten heidän elämän vaikutetaan. Tässä on ihmisiä, jotka ovat käyttäneet hyväksi oikeuttaan, joka heille kuului, kun he ovat Euroopan unionin jäsen. Ja nyt he kokevat, että heitä rangaistaan siitä syystä, että he ovat olleet osana tätä eurooppalaista hanketta. Haluaisin muistaa, mitä Jane Golding sanoi. Tämä pitäisi olla meidän parlamentin työssä suuntaviivana. Olen kiitollinen British in Europe ja Three Millions järjestöjen toiminnasta. Tämä solidaarisuus yhteisen välillä on suurta sellaisten välillä, jotka kokevat tämän tilanteen vaikutukset. On tietty osa-alue, joka ei ole saanut riittävästi huomiota, ja olen tyytyväinen, että Espanjan kollegani nosti tämän esiin, ja tämä liittyy poliittisiin oikeuksiin, joka puuttui kokonaan ensimmäisen vaiheen sopimuksesta. Ei ainoastaan äänioikeus, vaan EU-kansalaiset EU-ssa ja britit EU-ssa saavat olla ehdolla, ja meillä on paikallisia ehdokkaita, oli kyseessä Iso-Britannian kansalaiset Espanjassa, monet ovat jättäneet vetämuksen Euroopan parlamentille, tai sitten EU-kansalaiset. Iso-Britanniassa meillä on paikallisvaalit tulossa, kuten Claudekin muistaa, tänä vuonna Lontossa. Niin tässä on todellinen oikeudellinen kysymys siitä, mikäli on ehdolla paikallisvaaleissa, onko mahdollista käydä suorittaa vaalikausi loppuun, miten mandaatti suhtautuu näihin poliittisiin oikeuksiin. Ja tärkeää on nähdä missä oikein mennään näiden ihmisten kohdalla. Ja on hienoa kuulla teidän kokemuksia, joita teillä on järjestöissä. Toinen asia koskee sukupuoliulottuvuutta. Ja mietin, Elena, onko olemassa tietynlaista mahdollisuutta koukkoa tehdä sukupuolen oikeuksia koskeva arviointi on äitejä, jotka ovat äitejä, jotka ovat peräisin muualta EUsta ja he joutuvat sitten siirtymään omaan kotimaahan tai muuhun jäsenvaltioon, koska heillä on erittäin arvaamaton oikeudellinen tilanne ja he eivät saa pysyvää oleskelulupaa. EU perustuu sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Se on perustamissopimuksissa, Rooman sopimuksessa, olisiko jotain keinoa, että voisimme käsitellä tätä aihetta. Ja viimeinen asia, ihan lyhyt kommentti siitä, mitä Jane sanoi, mutta mielestäni tämä on erityisen tärkeä ja hyvä nostaa esiin, nimittäin opiskelijoiden tilanne. Opiskelijoiden tilanteesta ei ole minkäännäköistä selvyyttä. Ja Iso-Britannian lääketieteellinen järjestö UK Medical Association – on antanut ymmärtää, että julkisen terveydenhuollon NHSn tilanne tulee huononemaan entisestään. Kyse ei ole ainoastaan näistä lääketieteen opiskelijoista, vaan tämä koskee kaikkia opiskelijoita. Haluaisin sivuta tätä, koska tämä täällä mainittiin. Vetoomusvaliokunta tulee jatkamaan ponnisteluja, että teidän ääni tulee kuulluksi suoraan tässä prosessissa. Haluamme varmistaa, että Brexitin kasvoja, inhimillisiä kasvoja ei unohdeta. Minä olen häpeissäni yhdistyneen kuningaskunnan hallinnon toimista. Minä olen häpeissäni Teresa Mayn sanoista. Ihmiset ovat jo nyt äärimmäisen arvaamattomassa haavoittuvaisessa tilanteessa, ja se, että lisätään ennastaan lisää epävarmuutta, varsinkin sellaisten ihmisten kohdalla, jotka eivät tässä ole äänestämässä ja eivät itse voineet valita, niin tämä on mielestäni häpeällistä ja minä en yhdy ollenkaan oman hallitukseni toimiin. Kiitos. Thank you very much, Jude. Kiitos, Judith. Se, mitä minä sanon nyt, on melko tylsää ja tavanomaista, mutta minä pyydän, että Martina ja Jean jäättekö te seuraavaan paneeliin Voisitko kysyä kysymyksiä seuraavassa panelissa ensimmäisenä? Tiedän, että esitätte briljantteja kysymyksiä. Ymmärtelenko teitä tarpeeksi? Voitteko hieman olla tässä avuksi? Huomatkaa, että parlamentissa joutuu neuvottelemaan, annelemaan, kärsimään. Kiitokset kollegoille. Tiedän, että esitätte upeita kysymyksiä. Tämä mahdollistaa sen, että panelistit antavat lyhyet vastaukset, mikäli haluatte vastata. Teresa ja muut esittävät täällä kysymyksiä. Ja Roberto myös reagoi teidän kommentteihin ja Judith hän täällä puhui myös. Ei ole pakko sanoa mitään, mutta jos haluatte vastata, niin olkaa hyvä. Yritän vastata nopeasti. kohtaa 17bc, jos tehdään virheen, se voidaan oikaista. Mutta jos ei saa käyttöönsä näitä tietoja, joita ministeriöllä on, niin miten näitä oikaisuja voidaan tehdä? Se on yksi asia. Ja sitten kohta 18. Niin meillä on kaksi vuotta aikaa valittaa, mutta mihin varmaan ihmiset joutuvat sitten pidätyskeskuksiin ja tiedämme, mitä siellä tapahtuu, ja niihin liittyy skandaaleita. Ihmiset ovat tehneet itsemurhia, ihmisiä kuolee sinne, he saavat huonoa kohtelua. Tästä on paljon raportteja kuultu. Ja sitten nämä julistushakemukset, se on aika hankala kysymys. Eli jos luvattiin, että tämän julistushakemus, sen pitää olla silloin julistusprosessissa. Jos katsotaan tätä valitusprosessia, esimerkiksi Ranskassa ei ole mitään kaavakättä tälle, kun ajatellaan pysyvää asuinpaikkaa. Eli me emme tarvitse nyt mitään omaa hakemusta, koska hakemukseen liittyy aina ehtoja. Ja sitten opiskelijat, niin olen samaa mieltä näistä sukupuolikysymyksistä. Ja sitten EU-kansalaiset, heihin liittyy kaksi suurta kysymysmerkkiä tällä hetkellä – Tällä hetkellä tiedämme, näinhän on todettu selkeästi, että jos tutkinto oli aloitettu ennen Brexittiä, niin silloin on oikeus opintolainoihin, mutta Brexitin jälkeen emme tiedä mitään, eli onko tämä kohtelu silloin erilaista, pitääkö itse maksaa näitä maksuja. Jos haluaa opiskella EU-ssa Brexitin jälkeen, niin jälleen kerran meidät pidetään kolmannen, kolmannen maan kansalaisina ja joudumme maksamaan sitten erilaisia maksuja. Tämä ei liity kansalaisuuteen, vaan tämä on tämmöinen asuispaikkakysymys. Jos haluan vaikka tehdä tohtorin tutkimuksen Ranskassa, niin minulta pyydetään näitä ylimääräisiä maksuja, jotka ovat aivan valtavan korkeita. Kiitos. Ja lyhyt katsaus, kiitos. Koitan puhua lyhyesti. Mitä British and Europein tulee, niin äh, britit eivät tule kuulumaan sopimuksen piiriin. He ovat soveltamisalan ulkopuolella ja yhdistynyt kuningaskunta tulee neuvottelemaan kahdenvälisesti. Tämä koetaan kansallisen lainsäädännön piirin kuuluvaksi asiaksi. Sitten äh, sukupuoleen liittyvä ulottuvuus, minkä Jude nosti esiin. Kyllä ihmiset ovat tästä huolissaan. Ihmiset ovat olleet äh, valtuutettuina myös Espanjassa esimerkiksi siirtymäkauteen – liittyen usein kysytään, miten voi olla valtuutettuna siirtymävaiheen aikana. Sitten Galtierin esiin nostamat seikat. En puhu niihin niin paljon, koska nämä liittyvät tähän 3 million järjestön asiaan. Me haluamme, että tulee hyvät suuntaviivat, jotka pannaan täytäntöön asianmukaisesti, ja mikäli tästä poiketaan, on erittäin tärkeää, että on selkeät säännöt siten, että rikkomus on tapahtunut ja tulee olla kunnollinen riidanratkaisumenettely ja myös sanktioita siten, että säännöt todellakin pannaan täytäntöön. Olen tyytyväinen, kun kuulen, että oikeuksia tulee suojella eikä elämänvalintoja. Se on tärkeä periaate meille. Tämä koskee myös sitä, että taataan liikkuvuuden vapaus jatkossakin. Kyse ei ole tietystä oikeudesta ja sitten tulevista oikeuksista, vaan oikeuksista ylipäätään sukupuolten tasa-arvon välis, välisestä sukupuolten välisen tasa-arvon liittyvästä asiasta olen yhtä mieltä. Ja sitten opiskelijoista nämä kustannukset ja pätevyyksien tunnustaminen, mikäli aloittaa ennen Brexitia ja saa tutkinnon vasta sen jälkeen, niin näihin on saatava selvyys. Ja sitten vielä kysymys, jonka he esittävät, mikäli he lähtevät omasta kotimaastaan, ovat Iso-Britanniassa useamman vuoden, niin menettävätkö he sitten ne oikeudet, jotka he ovat saaneet kerättyä omassa kotimaassa? Ja Spaven tähän lyhyesti. Karkotuskysymys. Jos käytös on ollut vilpillistä tai oikeuksien väärinkäytöstä, niin nyt ei ole mahdollisuutta saada lopullista päätöstä ja tämä on huomattava puute kun otetaan huomioon se, miten yhdistynyt kuningaskunta tulkitsee tätä tilannetta, niin tämä on hyvin vaarallinen tilanne. No sitten poliittiset oikeudet. Kyse on toimivaltuuksesta. Mitä EU tässä voisi tehdä? Jäsenvaltiot voivat tarjota nämä poliittiset oikeudet, mutta kyse on Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksesta ja siitä, milloin voidaan äh, syrjiä kolmansien maiden kansalaisia. Sitten kun brittikansalaisista tulee kolmannen maan kansalaisia, niin sitten täytyy pohtia sitä, miten kohdellaan henkilöitä, jotka voivat olla vastaavassa tilanteessa. Toistan vielä yliopistojen suhteen, että kyse on no, taloudellisesta todellisesta ongelmasta, kun puhumme opiskelijoista – pyytäisin teitä käsittelemään myös kaksoiskansalaisten tilannetta. Euroopan unionin tuomioistuin on juuri selkeyttänyt tilannetta. Ne, jotka ovat saaneet jäsenvaltion kansalaisuuden asuinmaassaan, heitä suojellaan edelleenkin perussopimusten pohjalta. Tämä tulisi kodifioida. Monet ihmiset ovat nyt hakeneet kansalaisuutta, jotta he saisivat suojaa mutta tämä tilanne tulisi selkeyttää tässä sopimuksessa, jota nyt laaditaan. On, on ähm, ähm, Ihan niin, nopeasti. Niin, yksinkertaisuus. Eli Roberto, pitäkää ovi auki, jos Britannia haluaa pysyä EUssa, se on hyvä. Muissa tapauksissa tarvitaan sitten yksipuoliset takeet. No työtä on nyt tehty sen suhteen, miten tämä sitten muutetaan lainsäädännöksi. Me hyödynnämme tätä sitten työssämme alahuoneessa kun laki tulee sinne ja hoidamme näitä asioita. Ja sitten sisäministeriö on nyt kuunnellut näitä asioita. Ja tässä meillä on mahdollisuus. Roberto puhui tästä avoimesta ovesta. Ei tämä taistelu ole niin paha kuin ehkä kuvittelut. Minä täytyy katsoa, missä näitä puutteita on, koska sisäministeri haluaa kattavan suunnitelman. Hän haluaa, että tämä toimii ja meidän on mahdollisuus saada tämä toimimaan nyt, jos puhumme ihmisille ja asiantuntijoille ja tiedämme, mitä pitää tehdä. Meillä on sitten mahdollisuus. Ja lopuksi, kyllä me ymmärrämme, mitkä ovat EUn vastuulliset. Oikeuksia pitää vahvistaa eikä heikentää. Ja täytyy neuvotella sitten lisäoikeuksista. Eli lähtökohdan pitäisi olla se, että ei menetetä mitään oikeuksia, ei poliittisia eikä siviilioikeuksia. Eli meidän pitää neuvotella tilannetta paremmaksi eikä huonommaksi. Eli ehkä tällä tavalla voimme parantaa ihmisten tilannetta, eikä vain puhuta siitä, että mitä oikeuksia haluaa säilyttää. Me haluamme parantaa ja laajentaa ja vahvistaa tätä EU-kansalaisuutta. Ja Euroopan parlamentti varmasti jatkaa johtajana tällä saralla. Kiitos. Kiitos paljon kaikille. Varmasti jäätte vielä kuulemaan toisen paneelin. Kiitos myös Mepele, että he ovat täällä torstai-iltapäivänä varsinainen paneeli järjestää kokous. Perheeltä on tullut jo WhatsApp-viesti, että ei ole näin tervetullut kotiin ja sitten pitää vielä paskia hommia. Kiitos kaikille siitä, että jäitte tänne. tämän erityisen tärkeän varsinkin myös seuraavalle paneelille. Kiitos kärsivällisyydestä. Ne niin siirrymme seuraavaan paneeliin. Aloin. Kaikki voitte olla mahdollisimman pitkään täällä. Siitä olisi hyötyä. Kuulemme hyviä asioita myös nyt. Aloitamme Jan Dorfelilla maahanmuutto juristi yhdistyneestä kuningaskunnasta ja hän on ollut näkyvästi esillä. Hän aloittaa tämän paneelin Tämä on laajentunut tämä osio. Täällä on paljon asiantuntijoita. Toisin kuin Gove, niin minä kyllä pidän asiantuntijoista, varsinkin niistä hyvistä, joita täällä on tänään. Onko mahdollista, että ette puhu täyttä kymmentä minuuttia? Siitä olisi hyötyä meille hieman vähemmän. Tämä mahdollistaisi sen, että professori Pius saisi myös hieman aikaa, hieman nyt toverillisuutta Tämä mahdollistaisi myös sen, että kuulemme kysymyksiä, ja täällähän on varmasti vielä meppejä muutamia paikalla silloin. Ja uskokaa tai älkää, ihmiset katsovat tätä verkosta käsin, ja tämä tulee olemaan kaikkialla uutisissa, uskokaa minua, joten pidemmittä puhetta aloitetaan paneeli. Uh, Employment and Petitions Committee and AFCO Committee for... Kiitos Libe AFCO Empl-valiokunnille kutsusta. Olen tyytyväinen, että saan olla täällä toukokuun kuulemisen jälkeen. Haluan kiittää, äh, haluan kiittää parlamenttia Galtierin oikeassa, että kaikki voimme olla ylpeitä näistä saavutuksista. Nämä ovat saavutuksia, jotka minä olen nostanut esiin. En uskonut, että viime vuoden toukokuussa olisimme voineet haaveilla, että tällaisia saavutuksia olisi saatu aikaiseksi. Oikeus tulevan perheen yhdistämiseen on erityisen tärkeä. Ja sitten äh, riippuvat jälkeläiset, kuten Spaventa mainitsi ja minä myös mainitsin tämän aiemmassa esitelmässäni, niin nämä tiukat ja ankarat säännöt, joita yhdistyneessä kuningaskunnassa on olemassa, jotka estää sen, että voidaan yhdistää perheitä, joihin kuuluu aikuinen, riippuvainen, hoidettava – lapsi, niin tämä olisi ollut mahdollista ainoastaan, jos maksaa itse kaikki kustannukset. No, loput sel- ovat melko itsestään selviä. Nämä ovat kaikki suuria saavutuksia. Tiedän, että menettelyn kannalta saattaa näitä siltä, että kyseessä ei ole mitään rakettitiedettä siten, että kotijäsenvaltio työskentelee hakijan kanssa ja osoittaa, että se on, hän on tukikelpoinen. Mutta jos kuuntelee sisäministeriön työntekijöiden kertomuksia siitä, että lähtökohtaisesti on syytä evätä hakemus ja keksiä sitten perustelut siihen, niin tämä on itse asiassa äärimmäisen tärkeä, mitä tässä on saavutettu. Sitten seuraava asia, tämä on jo mainittu, mutta puhun tästä nyt hieman seikkaperäisemmin. Surinder Singh-tapaus, joka koskee palaavia yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia. Ne eivät kuulu nykyiseen sopimukseen. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, jotka ovat työskennelleet EU-maissa, heitä tulisi käsitellä EU-kansalaisena, ei Iso-Britannian kansalaisena, jotka ovat vastikään poistuneet yhdistyneestä kuningaskunnasta. Mutta nämä eivät kuulu sopimusten piiriin ja heillä ei ole oikeutta perheen yhdistämiseen paitsi erittäin ankaran kotimaan mukaan. Ja se koskee Britanniassa olevia perheenjäseniä, ei, perhe, perheisiin, käyvät ole Iso-Britanniassa, koska heillä ei ole mitään asemaa Brexitin jälkeen. Tämä koskee myös tulevia perheenjäseniä tulevaisuudessa, kuten myös niitä Iso-Britannian kansalaisia, jotka palavat työskennetään selkeästi muussa EU-maassa. Ja kyseessä ei ole teoreettinen tilanne. Ottakaa vaikka Iso-Britannian kansalainen, joka käy työskentelyssä, työskentelemässä Maltalla, ja hän on saanut Iso-Britannian kansalaisuuden. Sitten venäläinen äiti muuttaa hänen luokse Maltalle, mutta sitten molemmat eivät saa palata Iso-Britanniaan, koska Surinder Singh-tapausta ja niin sen oikeuskäytäntö ei panna täytäntöön. Sorin ja tapaus ei päde, joten muut EU-kansalaisten perheen jäsenet eivät saa oikeutta tulla Iso-Britanniaan ja jäävät jumiin toisen EU-maahan. Tämä on syrjintää kansalaisuuden perusteella, EU-kansalaisen kansalaisuuden perusteella, koska muut saattavat olemaan Iso-Britannian kansalaisia. Ja se argumentti, joka, jonka Spinelli täällä vahvasti nosti esiin. Lordeille hän sanoi, että EU-kansalaisten oikeudet ovat jakamattomia. Mikäli yhden ottaa pois, niin sitten ottaa kaikki pois. Ja näin ei voi olla. Äh, johdetut oikeudet kolmat artikla 21 piiriin, mutta ne vaikuttavat myös kansalaisuusasioihin artiklan 20 jälkeen. Iso-Britannia haluaa poistaa kaikki mahdollisuudet siitä, että artikla 20 pätisi. He ajattelevat, että kaikki ovat brittejä, jotka käyttävät näitä. Ne eivät pidä paikkaansa, vaan brittejä ja muita, jotka ovat nauttineet näistä johdetuista oikeuksista, niin niitä ei pitäisi syrjiä. Nämä ovat omaishoitajia, sukulaisia ja huoltajia. 2038 tapaus ei päde näihin. Sikäli kun EU-kansalainen tarvitsee tietyn henkilön läsnäoloa ja hoitoa, koska muuten he joutuvat lähtemään, niin tämä ei koske ainoastaan Zambrano-tapausta, eli Iso-Britannian kansalaisia, joiden vanhemmat saattaa olla vaikkapa kolumbialainen, vaan tämä koskee myös saksalaista lasta, joka on syntynyt yhdessä kuningaskunnassa, jonka on sitten poistuttava, koska se ei ole pannut täytäntöön perussopimukseen liitettyjä oikeuksia ja on riippuvainen vanhemmista. Nämä vanhemmat saattavat olla kolmannen maan kansalaisia. Saksalainen lapsi, jolla on pakistanilainen äiti. Ja sitten seuraava kolme, kiitos. Tässä on tapaus Ahmed Amos, jonka yhdistyneen kuningaskunnan oikeus tuomioistuin on ratkaissut. Pakistanilainen meni naimisiin saksalaisen miehen kanssa he erosivat, mutta he ovat muuttaneet yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Heillä on kaksi lasta, jotka ovat Saksan kansalaisia, jotka asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa. Äiti on pakistanilainen ja hänet halutaan heittää ulos. Mutta saksalaiset lapseni eivät voi jäädä, mikäli minä en voi jäädä. Ja yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin sanoi, että kyllä, te nojaatte artiklaan 20, joka on kansalaisuusartikla, koska muuten teidän olisi poistuttava, ja las, lasten olisi myös poistuttava. Kyseessä ei ole edes artikla 21, vaan 20, ja tämä ei kulu ollenkaan tähän sopimukseen. Ja sama pätee myös omaishoitajien lapsiin. Mikäli yksi lähtee, niin kaikki on lähdettävä. Mikäli yhden ulottuvuuden ottaa pois yhtälöstä, niin sitten koko korttitalo romahtaa niin sanotusti. Ja tästä syystä johtuen ei ole mahdollista, että alennetaan näitä oikeuksia, kuten tuomioistuin on esittänyt sellaisen asian, jota ei voida ottaa mukaan. Sanotaan, että tässä kuulostaa ne perheenjäsenet, joita direktiivissä mainitaan, mutta ei, kyseessä voisi olla puoliso, täti, ja nämä päätetään tapauskohtaisesti. Myöskään sopimuksen ei kuulu he, joiden oleskelulupa perustuu perusoikeuskirjan 7. artiklaan. Ne ovat kotitalouden jäseniä tai riippuvaisia kotitaloudesta lapsia vaikkapa koulutuksen päättymisen jälkeen. Ja valitettavasti minun on sanottava, että koska yhdistyneen kuningaskunnan kanta ei ole selkeä tai luotettu, niin yhdistyneen kuningaskunnan kanta oli vahvempi. Näitä tähän tapaukseen kuuluvia lapsia tulisi pitää yksittäisenä oikeudenhaltijoina, mutta sitten tämä, tätä alennettiin tätä kynnystä ja, tai nostettiin tätä kynnystä ja sanottiin, että kyseessä on ainoastaan koulutuksen aikana tapahtuva oleskelu ja tämän jälkeen he joutuvat muihin kategorioihin. Tämän ensimmäisen skenaarion mukaan olisi ollut mahdollista oleskella vielä viisi vuotta tämän jälkeen. Tämä on masentavaa, mutta toivottavasti tämä vielä kääntyy. Ja yksinkertaisuuden vuoksi yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kannalta on käsitellä yksittäisiä oikeudenhaltijoita korkeimpien standardien mukaan, kuten vaikkapa tämä pysyvä oleskelulupa tai jokin muu seuraava kalvo. Mitä tapahtuu niille, jotka jäävät sopimuksen ulkopuolelle, kuten minä sanoin. Teresa Mayn sanojen mukaan heistä tulee laittomia, koska heidän on säännönmukaistettava tämä heidän status, ja hän on vanha sisäministeri, hän tarkoittaa juuri mitä hän sanoo. Tämä tarkoittaa sitä, että on tehtävä kalliit hakemukset, joten maahanmuuttosääntöjen ulkopuolella tässä ikään kuin poistetaan tämä oikeus Sitten artikla 8 tapaukset, niitä ei helposti voiteta. Mikä ovat hakemuskustannukset? Mikäli tekee ihmisoikeus hakemukseen, se maksaa 993 punta ja tämä on uusittava neljän vuoden välein, kahden puolen vuoden välein ja jotta saa pysyvän statuksen on maksettava neljä kertaa tämä hakemushinta ja tämä on yli 6000 puntaa ja sen pitäisi olla 65 puntaa takaskelta 65 puntaa, tai sitten on poistuttava yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ja tässä on nämä säännökset, joko osoittaa, että on asunut 10 vuotta laillisesti, ja se on ongelma, ja tämä on nostettu Spaventan toimesta esiin, ja sitten tässä on tämä laillisesti, lawful, me emme pyydä todisteita kattavasta sairausvakuutuksesta, tai me emme käy läpi onko kyseessä todellinen työ. Eipä tämä tänään tästä yhteisestä sopimuksesta. Ja direktiivin artikla 34 2004-38 toteaa, että jäsenvaltioiden on jaettava tietoa liittyen oikeuksiin ja velvoitteisiin, joita EU-kansalaisilla ja heidän perheenjäsenillään on, mitä tulee tämän direktiivin soveltamisalan, varsinkin mitä tulee tietoisuuden lisäämiskampanjoihin, joita viedään läpi kansallisissa ja paikallisissa medioissa ja muilla viestintäväylillä. Ja tätä ei ole tehty, tarvetta ei ole rekisteröityä ja tämä saattaa olla tällainen koukku. Toinen asia on, että pyydetään, että noudatetaan lainsäädäntöä ja te ette ole toisaalta noudattaneet teidän velvoitteita ja ihmiset eivät ole kuulleet tästä velvoitteesta. Ja este yksityiselämälle on se, että on ollut tärkeää, että on asunut on pakollista, että on asunut yli 20 vuotta Iso-Britanniassa, mikäli yksikin osa oleskelusta on ollut laitonta. Ja tässä on lisäksi osoitettava, että on merkittäviä esteitä integroitumiselle omaan kotimaahansa. Joten mikäli ihmiset eivät kuulu sopimuksen piiriin, niin heillä on edessään kallis ilman take, kallis prosessi ilman takeita siitä, että he tulevat loppujen lopuksi voittamaan. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia merkittävistä saavutuksista, joita se on saanut aikaiseksi neuvotteluissa, ja uskon, että te voitte saavuttaa vielä enemmän. Olemme varmasti auttamassa ja tukemassa kaikissa mahdollisissa kaiken mahdollisen keinoin. Kiitos oikein paljon kutsusta. Thank you. Thank you very much. Kiitos Jan, kiitos oikein paljon. halusin mainita Anlorille. Tämä poikkeus GDPRään maahanmuutto lainsäädäntöön, niin Guardian lehti tulee esittämään kommentin tähän liittyen. Kyseessä on yleinen tietosuojasetus, ja siihen tulee niin paljon, erittäin paljon rajoituksia. No Guardian julkaisi tästä aiheesta kommentin. Haluan, että me pitkin ovat tästä tietoisia. Tämä alkoi 1983 ja tämän nyt uhkakuvana. Kiitos tästä analyysistä. Seuraavaksi Esther Lynch, EAYn Brexitistä vastaava liittosihteeri. Olkaa hyvä. And thank you to the... Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia valiokunnille tästä mahdollisuudesta ammattiliitoille tunnilla kertomaan kantansa tässä vaiheessa neuvotteluita. Eurooppalaiset työntekijät ovat yhä turhautuneempia ja syynä on, että vieläkään ei saada selkeitä vastauksia. Yhtäältä on hyviä periaatteita siitä, että jatketaan oikeuksia asumiseen ja työhön liittyen, mutta kun tapaa ihmisiä ja kysytään, että onko tämä pysyvää, niin sitten juristi minussa sanoi, että no, siitä ei voi olla varma. Ja jos ajattelee, äskettäin puhuin brittiläisen työntekijän kanssa, joka asuu Bratislavassa, mutta tekee töitä Itävallassa. Ja hän sanoi, että voinko sitten jatkaa tätä, voiko perheeni tulla luokseni, entä sosiaaliturva, ja mistä ne ei vielä ole sovittu. Eli on työssä käyville on hankala tehdä päivittäisiä päätöksiä, otanko vastaan ylennyksen, otanko vastaan työpaikan. Jos lähden tälle kurssille, niin tunnistetaanko tutkinto. Tämä on nyt jatkunut jo yli vuoden ja tämä edelleen jatkuu. Eli ensimmäinen viestini tässä vaiheessa on se, että meidän täytyy saada paljon kooditutuvimpia tuloksia ja ihmisille pitää antaa sellaista varmuutta, jota he tarvitsevat päätöksenteossaan. No sitten toinen päätös. Näissä neuvotteluissa on nyt ikävää pinnallisuutta. Yksi asia on se, että on sopimus, jossa sanotaan, että on yhtäläiset toimintamahdollisuudet, mutta ihan toinen asia on sitten, jos on laki, jossa tässä taataan työpaikalla. Jos jäsenvaltio sitoutuu johonkin ja sitten työntekijä pystyy varmi, varmistamaan, että työnantaja kunnioittaa sääntöjä. Siis meidän täytyy todellakin päästä tälle yksityiskohtaiselle tasolle. Aikaisemmat puhujat puhuivat nyt, mitä ongelmia tässä ehdotuksessa on. Ja työntekijöillä ei ole mitään erityissääntöjä näissä ehdotuksissa. Eikä siinä ole pelkästään pinnallisuutta, vaan olen yhä enemmän huolissani siitä, että nyt on väärin käsitetty ne lain alueet, joita sovelletaan työpaikoilla ja työntekijöihin – Eli ihan lyhyesti. Jos ajatellaan vaikka autokorjaamoa, jossa on käymme, ja josta ehkä tankkaamme. No, työolosuhteet liittyvät kemikaaliturvallisuus lainsäädäntöön. Usein siellä myydään voileipiä elintarvikelainsäädäntöä sitten paloturvallisuuslainsäädäntö koskee tätä liikettä, sosiaaliturva liittyen työhön ja ehkä siellä on yötyötä, eli siellä on sitten opiskelijan oikeudet ja ehkä se henkilö voi olla vaikka muusikko, joka ylittää rajan sitten instrumenttiensa kanssa. Ja kaikki tämä on katettu EU-lainsäädännössä. Ja kuten Spinelli totesi, ei tätä voida jakaa ja sanoa, että otetaan hiukan tuolta ja täältä ja sitten kaikki hoituu. Mutta ei. Silloin asia olisi erittäin ikävä heikoimmassa asemassa olevien kannalta. Ja sitten työpaikalla sovellettavat eurooppalaiset säädökset. Eli tästähän edelliset puhujat jo mainitsivat. Ja lisäksi Meillä on sitten muuta työlainsäädäntöä. Ja ajattelin, että ehkä tulen tänne ja luen kaikki lait, ja sitten voit hiukan käsittää, kuinka kaukana olemme vielä ratkaisusta, mutta se ei onnistuisi kymmenessä minuutissa. Siis kun lukee pelkästään näiden lakien nimet. Eli asiaan on, ollaan täysin valmistautumattomia, kun ajatellaan, kuinka yksityiskohtaisesti pitää toimia, jotta voidaan varmistaa nämä hyvät korkean tason periaatteet, mutta meidän täytyy katsoa näitä yksityiskohtia, jotta voimme varmistaa, että oikeita lakeja sovelletaan. Ja entä sitten seuraavaksi? Miten tässä toimitaan, koska työn takajien tekijöiden on pystyttävä valittamaan ensinnäkin työnantajaa vastaan. On epärealistista kuvitella, että vapaakauppasopimus, siellä on jotain kivoja periaatteita, niin me emme kilpaile kilpailu- työolosuhteiden ja ihmisoikeuksien osalta. Minun kokemukseni perusteella ammattijärjestöjen edustajana on se, että hallinto piti viedä oikeuteen, jotta voitiin varmistaa se, että ihmiset saavat saman palkan samasta työstä esimerkiksi. Eli työntekijöiden on pystyttävä valittamaan työnantajan toiminnasta, ja useinhan Kyse on valtion toiminnasta, kun se on työnantaja. Ja lopuksi meidän on pidettävä mielessä, että työntekijöiden osalta vielä moni asia on pielessä. Eli kun ajatellaan Eurooppa-hanketta, niin sehän on sitä, että poistetaan hyväksikäyttöä. Ei siinä tapauksessa, että tämä sopimus johtaa siihen, että alennetaan näitä olosuhteita, vaan meidän täytyy varmistaa, että ympäri Eurooppaa työntekijät eivät ole toistensa kurkussa. Ja jos isä on englantilainen, itä on irlantilainen, joten minun on pakko sanoa sana vielä tästä Irlannin rajasta. Se on niin keskeinen asia. On tärkeää, että tämä raja ei palaa monet ovat puhuneet siitä, että kunhan se ei ole kovaraja, niin ei sitten mitään. Mutta heti kun on tullitarkastus ja jollain on uniformu ja varmaan ase rajalla pohjois niin se vie meidät takaisin aikoihin, joka johti siihen, että ylipäänsä tulimme EU-hun. Me olemme eurooppalaisia. Me halusimme, että tällaiset erot eivät ole enää merkittäviä. Kiitos. Thank you very much, Esther. And... Kiitos erittäin paljon, Esther. Ja me laitamme EAYn muistion verkkosivulle sitten, kun se on valmis. Nyt on ilo toivottaa tervetulleeksi Julia Onslow Cole, osakas Legal Markets Leader ja Head of Global Immigration PVC Lontolla. Hän on työskennellyt maahanmuuton parissa jo vuosia. On suuri kunnia vastannut tähän tänne. Tervetuloa. Kiitos Claude. Olen kiitollinen mahdollisuudesta jakaa kokemuksiani heidän kanssanne tänään. On oleellista, että Euroopan parlamentaarikot käyvät jatkuvaa keskustelua ja vuoropuhelua. Tämä on kovin tärkeää liike-elämälle. Puhunkin nyt liike-elämän näkökulmasta. Minä olen PVCssä maahanmuuttoasioista vastaava henkilö. Olen myös Lontoon pormestarin asiantuntija neuvontavassa ryhmässä ja olen myös sisäministeriön työnantajaryhmässä mukana PVCssä. Meillä on hyvin laaja maahanmuuttoverkosto, yli 1600 asiantuntijaa 174 maassa. Olen myös Washingtonissa maahanmuuttoneuvostossa. Tässä tehtävässä olen saanut ymmärtämystä siitä, minkälaisia kysymyksiä liike-elämällä on Brexitin liittyen. Ja kansanäänestyksen jälkeen olin keskustellut yritysten kanssa eri aloilla suurista yrityksistä pieniyrityksiin. Olen pyrkinyt ymmärtämään heidän haasteitaan ja sekä heidän työntekijöidensä haasteita. Kun viimeksi olin Euroopan parlamentin kuulemisessa, niin tämän jälkeen on saatu hyvää edistystä EUn kansalaisia pohdituttaviin kysymyksiin. Ja myös liike-elämä on toivettanut yhteisen raportin tervetulleeksi. On varmasti oikein sanoa, että sisäministeriö on kokenut vaikeuksia, kun se on käsitellyt Brexitin seurauksia. Voidaan sanoa, että hallituksen instituutti, tutkimusinstituutti julkaisi tietoa näistä haasteista ja kenties ei ole saanut riittävästi huomiota. Jos katsotaan kansanäänestystä edeltäviä lukuja, niin sisäministeriö sai noin 24 000 äh, hakemusta vuosi neljänneksellä äh, äh, oleskeluluvaa luviksi ja sitten 2017 luku oli 127 500 hakemusta valtava kasvu tapahtui hakemuksissa, mutta henkilökuntaa lisättiin vain viidellä prosentilla. Sisäministeriö on lyhtynyt suunnittelemaan uutta rekisteröintijärjestelmää niin, että se olisi, yksityis, että se olisi yksinkertainen ja mahdollistaisi nopean rekisteröinnin. Olen samaa mieltä kommenteista, että tässä todella pitää toimia nopeasti. Sisäministeriö on tietoinen siitä, että järjestelmä on uusi, sillä on yhteyksiä myös muihin hallituksen virastoihin. Ei saa käydä niin, että syntyy liiallista taakkaa ja tarvitaan turhia tarpeettomia asiakirjoja. Minä uskon kyllä, että järjestelmä täyttää sille asetetut odotukset, kun ajatellaan yksinkertaisuustarvetta. Tiedän, että sisäministeriö tekee sidosryhmien kanssa yhteistyötä ja tällä hetkellä sisäministeriö todella paneutuu siihen, että viestintää voitaisiin parantaa. Sitä täytyy tarjota sekä yritykselle että EU-kansalaisille. Tästä hyvästä työstä ja edistyksestä huolimatta olemme saaneet kaikilta liiketoiminnan ala- ala- aloilta näyttöä ja kansalaisilta näyttöä, että he ovat hyvin hämillään ja huolissaan siitä, jäävätkö vai lähtevätkö Britanniasta – Tämä kaikki vaikuttaa myös ihmisten jokapäiväiseen elämään ja työntekoon. Olen nähnyt tämän omakohtaisesti. Olen nähnyt, miten tämä vaikuttaa myös investointipäätöksiin, erityisesti niillä aloilla, jotka ovat riippuvaisia EUn työvoimasta. Kaikki osapuolet pyrkivät selkeyttämään yhteistä raporttia edelleen ja tarvitaan myös lisää yksityiskohtia tulevalla silmällä pitäen. Tarvitaan selkeää viestintää sekä yrityksille että kansalaisille molemmin puolin. Viime kerralla, kun olin Euroopan parlamentin kuultavana, selitin, että PVC on ryhtynyt laatimaan useita raportteja. Olemme käsitelleet EUn työvoimaa eri aloilla. PVC on myös toiminut London Firstin kanssa yhdessä. Olemme laittaneet yhteisen raportin, jonka otsakkeena on Facing Facts. Olemme perehtyneet vaikutuksiin kymmenen vuoden, äh, eh, 10 vuoden ajanjaksolla ja olemme katsoneet, että jokainen työntekijä on vaikuttanut 46 000 Lontoon talouteen BKT-luvuilla mitattuna. Eh, noin 1,8 miljoonaa maahanmuuttajatyöntekijää on Lontoossa noin 83 miljardia kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan vuositason BKT: PVC hiljan Davosissa käynnisti myös toimitusjohtaja katsauksensa. Lähestulkoon 1300 toimitusjohtajaa on osallistunut tähän tutkimukseen. Yli 80 prosenttia heistä sanoi, että he ovat todella huolissaan äh, taitavien työntekijöiden saamisesta ja Britannian toimitusjohtajat olivat vielä enemmän huolissaan. Jos tätä vertaillaan vuoden 2013 tutkimukseen, niin silloin huolissaan olevien prosenttiosuus oli 64, eli tämä on kasvava suuntaus. Osaamispuutteista ollaan huolissaan. Tärkeä johtopäätös tästä tutkimuksesta on myös se, että 88 prosenttia toimitusjohtajista katsoi, että heidän yrityksensä kasvaisi. Jos katsomme globaalia taloutta ja kaikkia keskeisiä indikaattoreita, jotka käsittelevät maailmantalouden tilaa, niin nyt eletään taloudellisesti kaikista terveintä aikaa sitten rahoituskriisin. Ei ole mikään yllätys, että osaamisen saatavuus onkin niin tärkeää yrityselämälle. Tässä kontekstissa on tärkeää toistaa vielä, että tarvitaan selkeää viestintää. Toivottavasti näin voidaan ratkaista epävarmoja kysymyksiä, mutta luonnollisesti yritykset katsovat eteenpäin ja odottavat sitä, mitä päätetään siirtymäkaudesta ja sen jälkeisestä ajasta ja mitä tapahtuu sitten tämän siirtymäkauden jälkeen. Yritykset ovat, pitävät tärkeänä sitä, että kansalaiset EU-sta, jotka tulevat Britanniaan, saavat samat oikeudet kuin ne kansalaiset, jotka ovat tulleet ennen Brexitiä. Näin saataisiin varmuutta EU-kansalaisten asemaan. Loppuun haluaisin vielä todeta, että siirtymäjärjestelyjen kesto ja se, ja se mitä tapahtuu niiden loputtua, on tärkeää yrityksille ja kansalaisille. Toivottavasti asiat voidaan ratkaista, ratkaista mahdollisimman nopeasti, pienin, mahdollisimman pienin häiriöin kaikkien kannalta. Yrityksillä on paljon monimutkaisia kysymyksiä, ongelmia edessään. Automaatio, robotiikka, työn tulevaisuus – kansalaisten äh, tilanteen ratkaiseminen on aivan oikeutetusti prioriteetti. Kiitos paljon. Julia, loppusuoralla ollaan. Kaksi viimeistä puhujaa. Kiitos kärsivällisyydestänne. Jonathan Portes, taloustieteen julkisellinen professori. Meillä on lyhyet johdannot heidän puheenvuoroihin. Nämä ovat molemmat professoreja. No, kaikki, jotka ovat seuranneet tilannetta, niin tietävät, että nämä ovat merkittäviä strategisia toimijoita tällä alalla. Portes on taloustieteen ja julkisuuden professori poliittisen taloustieteen laitoksella King's Collegeissa Lontoossa, ja hän on vahvasti analysoinut Brexitiehän on ollut todellinen resurssi meille kaikille. Jonathan, ole hyvä. Kiitos oikein paljon Claude ystävällisestä johdannosta ja kiitos tänne kutsuun uudestaan. Minä pyrin ohittamaan joitain kohtia ja haluan antaa tulevaisuuteen kohdistuneen tulevaisuuden kohdistuneen puheenvuoron, koska täällä on nyt käsitelty joulukuun sopimusta melko tiiviisti. Tässä puhutaan nyt joulukuun sopimuksesta. Te olette kuulleet siitä seikkaperäisemmin kuin mitä minä pystyisin puhumaan joten suoraan seuraavan kalvoon. Mihin Euroopan parlamentin tulisi keskittyä? Kolme ensimmäistä äh, luetelmakohta ovat sellaisia, että ne on käsitelty, mutta viimeistä ei välttämättä mainittu. tämä on asia, johon parlamentti voisi keskittyä. Tämä Independent National Authority, riippumaton kansallinen viranomainen, joka on mainittu joulukuun sopimuksessa, on erityisen tärkeää, että riippumaton kansallinen viranomainen saa oman statuksensa, että se on aidosti riippumaton ja se voi todellakin edustaa kansalaisten oikeuksia ja että sillä on todellinen toimivalta. Yhdistyneen kuningaskunnan hallinnolla ei ole kovinkaan hyvä historia siitä, että se on vastannut tällaisten elinten vetomuksiin ja on tärkeää, että tässä todellakin vastattaisiin näihin elimen vaatimuksiin siinä vaiheessa, kun tämä allekirjoitus, allekirjoitus painetaan sopimukseen, niin Brysselillä ei ole kovinkaan paljon vipua enää. Saattaa olla jotain aivan ydin pommin verrattavia keinoja liittyen tuleviin suhteisiin, mutta sitten ruohonjuuritasolla näitä keinoja on erittäin vähän. Siksi onkin tärkeää, että tämä mainitsemani elin otetaan mukaan Iso-Britannian oikeudelliseen ja toimielimelliseen rakenteeseen. Tämä siirtovaihe, tai kuten minä sanon, tämä niin kutsuttu paikalleen jäämissopimus, standstill agreement, Tämä status quo on ö, liiottelua, koska sen tarkoittaa ja päinvastaista, ja minä sanoisin tätä pikemminkin tällaiseksi paikallaan olemisen ajanjaksoksi. Kuinka nämä poliittiset ja oikeudelliset näkemykset saadaan saatettua yhteen komission ja Iso-Britannian näkemykset? Mitä tapahtuu heille, jotka saapuvat Brexit päivän jälkeen, mitä tapahtuu siirtymäkauden jälkeen ja onko heillä oikeus jäädä toistaiseksi Iso-Britannian ja hakea sitten pysyvä oleskelulupa. Tässä muutama kommentti. Iso-Britannian kanta on melko loogisesti yksiselkoinen. Brexit-päivän jälkeen säännöt eivät enää ole samanlaisia, koska sen, siinä vaiheessa Iso-Britannia ei enää ole EU-kansalainen ja säännöt eivät silloin päde. Siirtymäkauden säännöt on varmasti päätetty jo ennen Brexit-päivää. Yhdistyneen kuningaskunnan kanta on myös äärimmäisen epäkäytännöllinen koska tämä saattaa johtaa erittäin sotkuisiin ja hankaliin ongelmiin. Kirjaimellisesti katsottuna, mikäli EU-kansalainen saapuu siirtymäkauden päätteeksi, niin sehän saattaa olla oikeudellisesti kestämättömässä tilanteessa, ei, koska silloin ei tiedetä, miltä Brexitin jälkeinen ajanjakso näyttää, ja se selvinnee vasta siirtymäkauden alun jälkeen, ottaen huomioon, miten hitaasti edistyminen on tapahtunut sikäli kun odotetaan Iso-Britannian kantaa Brexitin jälkeiseen oikeudelliseen maisemaan. Mikäli perhesyistä, työsyistä tai muista syistä saapuu Iso-Britanniaan, niin ei ole hyväksyttävää, että silloin ei tiedetä, mikä on oikeudellinen asema kahden vuoden kuluttua. Tämä ei ole hyväksyttävää kansalaisille, työntekijöille tai työnantajille. Ja yliopistojen näkökulmasta, mikäli pyrkii palkkaamaan ihmisiä kuten tulemme tekemään akateemisen vuoden alussa seuraavaa vuotta varten, niin me emme oikeastaan voi, me, meidän on sanottava, että teidän asemanne on turvattu 18 kuukaudeksi ja sen jälkeen emme tiedä miten käy. Ja tämä sama pätee myös esimerkiksi terveydenhuoltopalveluihin. Joten on tärkeää, että on selkeät käytännölliset keinot välttää tämä tilanne ja nyt näyttää siltä, ettei tällaista käytännöstä ratkaisua olisi tulossa. Minä en halua... Minä en puhu sellaisista asioista, jotka eivät liity kansalaisten oikeuksiin, vaan puitteista tulevia suhteita silmällä pitäen. Mikäli kaikki sujuu hyvin ja nämä keskustelut jatkavat etenemistään, niin tämä asia tulee agendalle hyvin nopeasti ja parlamentin on mietittävä omaa kantansa tähän. Varsinkin ei ole mitenkään selvää EUn 27 jäsenvaltion näkökulmasta tai yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta, niin ei tiedetä, halutaanko työvoiman liikkuvuudesta ja oikeuksista halutaan puhua, kun puhutaan näistä tulevista suhteista. Tälle on tiettyjä taloudellisia hyötyjä. Tiedämme, että kaupankäynti ja palvelut ja maahanmuutto, niillä on tosiaan tukevia ulottuvuuksia. Jopa ceta sopimuksella on työvoiman liikkuvuuteen liittyviä säännöksiä, koska se liittyy ylikansallisiin yhtiöihin – ja talouden tutkimus, johon minä olen myös osallistunut, ja myös mihin muut ovat osallistuneet, niin on selvä, että rajoitetulla EU- Yhdistyneen kuningaskunnan välisellä työvoiman liikulla olisi merkittäviä hyötyjä. Mutta on myös osoitettu, että tämä saattaa jäädä pois esityslistalta. Maahanmuutto on ongelmallisempaa kuin kaupankäynti poliittisesti ja saattaa olla helpompaa molemmille osapuolille, mikäli maahanmuutto ei ole osana keskusteluja, sillä näistä keskusteluista tulee poliittisesti, oikeudellisesti ja teknisesti monimutkaiset. Ja kuten muut tietävät varmin kuin minä, niin Mm, näissä maahanmuuttoon liittyvissä asioissa on muutenkin enemmän hankalaa, mikäli annetaan toimivalta EUlla solmia tähän liittyvä sopimus. Joten parlamentti voisi jatkaa näitä vaikutusten arviointeja, se on ollut hyödyllistä, mutta mitkä ovat tiettyjen vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset koskien tulevia suhteita liittyen työntekijöiden liikkuvuuteen? aika rientää ja saattaa olla uhkakuvana, että tämä jää pois keskustelusta kokonaan. Seuraava kalvo. Minä luulen, että tämä liittyy myös siihen, mitä Roger sanoi. Nimittäin olisi syytä pitää mielessä sitä, että Brexit äh, että Iso-Britannia muuttaa kantaansa, ei liittyen Brexitiin, vaan työntekijöiden liikkuvuuteen. Me emme voi uskoa, että nykyinen pääministeri ja tämä neuvottelukanta on vallassa loppujen neuvotteluista. He saattavat olla vallassa, mutta eivät välttämättä ole. Eri puolue ei välttämättä ole vallassa. Saattaa olla, että eri puolue on vallassa tai saattaa olla, että ei ole. Nykyiset hallinnon suuntaviivat jättävät pois sen mahdollisuuden, että vapaa liikkuvuus ja sisämarkkina-alue olisi mahdollisuus, mutta se Sata muuttua. On olemassa perustelut sille, että olisi mietittävä sitä vaihtoehtoa, että Iso-Britannia aloittaa neuvottelut uudesta tilanteesta. He saattavat sanoa, että koska monet ovat sitä mieltä, että Eh, Iso-Britannia haluaa ylläpitää mahdollisimman tiiviitä suhteita EUn kanssa ilman näitä meidän poliittisia linjauksia. Se saattaisi tarkoittaa jonkin asteista jäsenyyttä sisämarkkina-alueeseen ja tulliunioniin. Ja se tarkoittaisi jonkinnäköistä vapaata liikkuvuutta. Ja kaikki Iso-Britannian hallitukset haluaisivat neuvotella hyvin selkeästi, minkälainen vapaa liikkuvuus olisi yhteensovitettavissa yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinajäsenyyden kanssa, tunnistaen, että Norja, Sveitsi ja Liechtenstein kaikki tunnustavat vapaan liikkuvuuden periaatteen, mutta hyvin erilaisessa oikeudellisessa ja hallinnollisessa puitteistossa kuin miten se hyväksytään EUn 27 jäsenvaltiossa. Nämä ovat vaikeita poliittisia, oikeudellisia asioita niin yhdistyneessä kuningaskunnassa kuin 27 EU-jäsenvaltiossa. Näin ei välttämättä käy, mutta mikäli näin käy, olisi sangen onnetonta, mikäli ei olisi valmistauduttu asianmukaisesti siihen, että neuvottelijat olisivat tietoisia tästä tilanteesta, mikäli tämä asia nousee neuvotteluissa uudestaan agendalle. Politiikka liikkuu yhdistyneessä kuningaskunnassa nopeasti. Siksi onkin tärkeää, että kaikkeen valmistaudutaan. Olen kirjoittanut tästä asiakirjan ja meillä on paljon työtä edessä. Päätän puheenvuoroni tähän. could see the standard of contributions we're getting and if I'm boring you with saying that we're going to put stuff on the website, it actually might be worth actually looking at and we will make sure that these contributions and the other ones of Jonathan and the other colleagues um, uh,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 Um, so finally, in this similar vein, uh, an outstanding um, academic in this area, um, if you're not following him on Twitter, I suggest you do so. He's got enough followers, actually. He doesn't probably need more. Um, is Professor Steve Pearce. Steve, you have the floor. Thank you very much for the... Kiitoksia tästä kutsusta ja tästä kuvauksesta. Halusin keskittyä nyt tähän erosopimukseen, vaikka luonnosta ei vielä ole nähty koska väistämättä siitä tulee sitten teksti, johon keskitytään, mikäli se sitten ratifioidaan. Eli se on sitten pohjalaille monen vuoden ajaksi. Kaikki muut sitten unohtuvat. Tärkeintä on sitten tämä erosopimus. Ja puhun lopuksi vielä siitä, pitäisikö olla EUn yksipuolista lainsäädäntöä Britannian kansalaisten osalta. Eli erosopimuksessa on se riski, että kun luonnos saadaan ja jo ennen sitä, niin kaikki huomio kiinnittyy Irlannin rajakysymykseen. Se, mitä on puhuttu maksuista ja kansalaisista, niin ne on helppo siirtää lakiin, mutta sitten tämä Irlannin rajakysymys on hankala juristeille, koska se ei liity mihinkään, mitä voitaisiin kirjata lailliseen tekstiin. Ja on ihan hyvä, että siihen kiinnitetään huomiota, koska se on erittäin tärkeä kysymys, mutta täytyy muistaa myöskin EU-kansalaisten ja brittikansalaisten kysymykset. Koska välisuhteiden pohjakirjat pohja kirjataan sopimukseen ja on muitakin kysymyksiä, joihin täytyy keskittyä. Eli muutama tärkein asia. Ensinnäkin, millä tavalla voidaan vaikuttaa erosopimukseen? No en tiedä, onko Brexitin ohjausryhmässä nähty luonnosta tai saako siellä tehdä tässä vaiheessa ehdotuksia. Jossain vaiheessa ne julkistetaan ja me, jotka olemme ulkopuolella, voimme sitten lähteä kommentoimaan niitä. Ja voimme tehdä myöskin muutosehdotuksia, ja toivoa, että ne otetaan huomioon myös Euroopan parlamentissa. Ja ulkopuolella monet varmasti ovat valmiita tekemään muutosehdotuksia tähän tekstiin. No mitä tärkeitä asioita on? Ensinnäkin valvontaelin, eli se on erittäin keskeinen kysymys. Siihen liittyy kolme seikkaa. Riippumattomuus, valtuudet ja resurssit – joita valvojalla on käytössään. Ja toivottavasti komissio tekee työnsä, mitä tulee britti kansalaisten oikeuksiin EU-maissa, ja ehkä siitäkin pitäisi laatia jonkinlainen teksti. Mutta sitten tämä uusi elin Britanniassa on tärkeää taata ensinnäkin, että se on riippumaton. Hallitushan uuden vuoden aattona yritti tehdä sopimattomia nimityksiä yliopistosäätelyiksi. Tämä vain osoittaa, millaisia ongelmia on saada epäsopivia ihmisiä sääntelijöiksi. Eli tämässä pitäisi toimia vähän niin kuin tietosuojavaltuutetun riippumattomuuden osalta. Eli viittaus tähän tapauksena voisi olla hyvä. No siitä ei saa tulla mikään neuvoantava elin, jota hallitus ei kuuntele – on tärkeää päättää, onko sillä sellaisia valtuuksia, joita tietosuojavaltuutetulla on. Eli se voi sanoa hallituksesta, mitä pitää tehdä, vai onko sillä valtuuksia mennä oikeuteen. Mutta joka tapauksessa tähän liittyvät sitten resurssit, koska se tekee päätöksiä tai se itse haastaa hallituksen päätökset, niin sillä pitää olla riittävästi resursseja. Ja me haluamme tilanteeseen, niin kuin Iranin tietosuojavaltuutetuilta usein – kritisoidaan. Eli meillä pitää olla jotain vähän vankempaa. Ja tämä koskee kaikkia näitä kolmea asiaa. No, sitten rekisteröinti. Eli pitääkö nämä kansalaiset rekisteröidä? No se on sallittu direktiivin puitteissa, mutta noudattaako Britannia sitten direktiivin rajoja? Oli tämä Hyber-tapaus. Eli siinä Puhutte siitä, mitä voidaan tehdä näillä EU-rekistereillä maahanmuuttotarkoituksilla. Eli sopimuksessa pitää hiastella näitä rekisteröintirajoja. Sitten tämä statusprosessi EU-kansalaiselle Britanniassa. Tässä kohtaa tekstilaatiminen laatiminen on hankala, koska siinä viitataan Britannian sisäisiin asiakirjoihin, eikä tarkoituksena ilmeisesti ole tehdä näistä sitoumuksista sitovia. Ja nämä ovat kuitenkin avainkysymyksiä. Ne ovat erittäin tärkeitä monille EU-kansalaisille. Esimerkiksi rikosrekisterin tarkastukset. Britannialla on jo huono maine näissä asioissa. Jokaisen opettajan rikosrekisterit tarkistetaan. Ja jos tämä kerrotaan monella miljoonalla ihmisellä, niin Tämä systeemi ei nyt toimi pienen joukon osalta. Eli tähän saattaa liittyä valtava ongelma. Ja sitten nämä kattavat sairausvakuutuskysymykset. Ja sitten on vielä sukupuolikysymykset, yksinhuoltajat. Näiden osalta pitää tehdä jotain sitovia sitoumuksia. No Britannia haluaa, että tässä viitattaisiin tuleviin suhteisiin. Se on ihan kohtuullista, kun katsotaan tämä artikla 50 sanamuotoa. Mutta sitten siinä puhutaan, että pitäisi tehdä sitovaksi nämä Britannian sitomukset liittyen tähän statusprosessiin. Eli näistä sitoumuksista pitäisi tehdä jollain tavalla sitovia. No sitten, jos muuttaa valtiosta pois ja sitten takaisin, se pitää ottaa esiin. Tämä toimii kahteen suuntaan. Eli yksi hollantilainen muutti Britannian takaisin Alankomaihin, eli ihmisiä muuttaa kumpaankin suuntaan ja kaikki pitää kattaa. Sitten Zombrano, eli brittilapset, joiden vanhemmat eivät ole brittejä, se pitää kattaa. Ja myöskin tässä siirtymäsopimuksessa on riskinä, että nämä lapset ja vanhemmat jäävät pois, koska heidän oikeutensa pohjautuvat kansalaisuuteen eivätkä vapaaseen liikkuvuuteen. Ja sitten sanottu, että sitten kun Britannia ei enää ole jäsenvaltio, niin sitten brittikansalaiset eivät enää ole EU-kansalaisia. Eli meidän täytyy löytää oikea sanamuoto tähän. Ja tämä liittyy siihen, mistä Curtin Darling puhui. Eli kansalaisuus ja oikea äänestysoikeudet ja johon valitut ihmiset. Tämä on samantyyppinen kysymys vähän erilaisessa kontekstissa, eli EU-kansalaisuuden säilyttäminen myös Brexitin jälkeen. Ja sitten parlamentti voisi miettiä sitä, pitäisikö olla yksipuolista lainsäädäntöä brittikansalaisten osalta. Ensinnäkin niin kuin pitäisi käydä, eli että heillä on edelleen vapaa liikkuvuus Brexitin jälkeen. Tämä on rajat ylittävä kysymys ja tätä on vaikea hallinnoida, ellei ole kunnollista lainsäädäntöä. Tai sitten jos saadaan erosopimukseen yksityiskohtaiset säännöt, niin se ehkä riittää, mutta muussa tapauksessa olisi ehkä hyvä, että EUlla olisi omaa lainsäädäntöä näissä asioissa. Ja pahin tapaus, jos mitään sopimusta ei saada aikaan, niin silloin on ehdottoman tärkeää, että EU toimii yksipuolisesti suojellakseen brittikansalaisia EUssa. Ja ajoitus on huono, kun ajatellaan parlamenttia, koska teillä on tietysti äh, vaalit heti Brexin jälkeen. En tiedä, onko tällä kokouksena ensi vuoden huhtikuussa. Eli tässä pitää toimia aika nopeasti. Ja kyse ei koskisi silloin vain kansalaisuuskysymyksiä, vaan paljon muitakin kysymyksiä. Eli täytyy miettiä, miten parlamentti voisi reagoida nopeasti ja miten muut toimielimet voivat reagoida nopeasti ja hoitaa mahdollisimman nopeita nopeasti kysymyksiä ensi vuoden huhtikuussa sen jälkeen, että sen sijaan, että ne jätettäisiin avoimeksi kuukausi kaupalla. Se loisi ongelmia kaikille kansalaisille. Ja sitten pitäisi olla vielä erillinen sopimus, joka liittyy kansalaisiin. Ja sitten se voidaan pelastaa, vaikka muuten sopimus ei onnistuisikaan. Eli jotain pitää, johonkin pitää varautua siihen, että sopimusta ei synny. Ja parlamentti voisi miettiä tätä. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Stephen. Go straight to the... Kiitos paljon. Jäsenten kommentteja. Jean ja kumppanit. Martin Andersson ensin, on hyvä. Thank you, thank you Claude, thank you. Kiitos Claude, kiitos. Kiitos teille kaikille siitä, mitä olette tänään meille esitelleet. Henkilökohtaisesti olen joutunut vaihtamaan muuttamaan lentoani, jotta pystyn osallistumaan tähän tilaisuuteen tänään iltapäivällä. Toivon vain, että muutkin mepit menisivät nyt nettisivuille ja kuuntelisivat teidän pitämänne puheenvuorot. Toivottavasti teille sopii, että esitän yleisemmän kommentin, en kenellekään yksittäiselle panelistelle minä teen läheistä yhteistyötä Barbara Spinellin kanssa QNGL-ryhmässä Brexit-neuvottelutiimi asioissa yhdessä ryhmämme puheenjohtajan kanssa. Me raportoimme Kabi Simmerille, joka on myös ohjausryhmän jäsen. Roberto on ollut täällä kuuntelemassa kaikki esitykset. Hän on varmasti kuullut selkeästi, aivan niin kuin me muutkin, että kun ajatellaan edistystä ja sitä, mitä yhteisessä raportissa sanottiin, jos nyt edistyksestä voidaan puhua, niin on myös paljon tyytymättömyyttä yhteiseen raporttiin ja sen äh, riittävyyteen, kun ajatellaan sitä, minkälaista epäselvyyttä siinä vielä on. Tämä täytyy kuulla parlamentissa ja Brexit-ohjausryhmässä ja se täytyy kuulla todella selkeästi jos emme voi tarjota riittävää suojaa kansalaisten oikeuksille, joita tarvitaan. Mehän tiedämme, että kansalaisten oikeudet ei ole mikään myönnytys, vaan oikeudet on taattava, varmistettava. Tästä on pidettävä kiinni kolmen miljoonan kansalaisen osalta Britanniassa ja brittien osalta EU:ssa. 1,8 miljoonaa ihmistä Pohjois-Irlannissa täytyy myös muistaa. Heillä on erottamaton oikeus olla britti tai irlantilainen. Meillä on kansainvälistä oikeutta tästä asiasta. On epäluuloisuutta myös sen suhteen, että Irlannin rajasta tulee kova raja tai ylipäätään raja. Puhuttiin siitä, että raja ei saisi koventua, ei edes mainittu siis kovaa raja käsitteenä. Olen taistellut kovasti, jotta voisimme varmistaa sen, että mepit täällä muista maista, jotka kenties eivät tunne pitkän perjantain sopimusta ja kaikkia sen määräyksiä, saisivat paremman käsityksen, mistä on kyse. Kyse on ihmisten, kansalaisten oikeuksista Pohjois-Irlannissa. Pyytäisin teitä pohtimaan myös tätä silloin, kun viittaatte EUn kansalaisiin, jotka tarvitsevat suojaa. Kyse on myös 1,8 miljoonasta kansalaisesta Pohjois-Irlannissa. Onko heillä sitten Irlannin passi, niin joka tapauksessa heillä, heillä on sellaisen oikeus. Tässä yhteisessä raportissa on ongelmakohtia. On epäselvyyttä brittihallituksen taholla Viimeisin puhuja tähän viittasikin. Tulliliitosta ja sisämarkkinoilta siis vetäydyttäisiin. Ja todetaan kuitenkin, että rajalla ei ole mitään fyysistä infrastruktuuria, ei tarkastuksia eikä mitään. Eli Irlantia toki käsitellään omana kohtanaan, mutta Brexit-ohjausryhmä ja kaikki neuvottelijat ja aivan erityisesti pääneuvottelija Michel Barnier, Barnier kukaan muu ei tunne brittejä paremmin kuin me Pohjois-Irlannissa, kun ajatellaan minkälaista neuvottelutaktiikkaa he noudattavat. Heti yhteisen raportin jälkeisenä päivänä David Davis heti raportin jälkeen totesi, että ei, kun tämähän nyt on vain sopimus. Ja nyt Theresa May kertoo, että siirtymäkausi äh, on ikään kuin tässä äh, määrittelyajankohtana kansalaisten oikeuksien kannalta. Britit neuvotteluissa lähtevät sitten tinkimään sitoumuksistaan ja sanovat tässä yhteisessä raportissa juuri tätä. Se ei meitä lohduta emme voi saada minkäänlaista tukea kansalaisten oikeuksille tästä yhteisestä raportista. Kyse on oikeuksista eikä myönnytyksistä. Meidän Euroopan parlamentissa on puolustettava kaikkia kansalaisia. Me yritämme parhaamme tämän puolesta. Mutta teilläkin on valtaa, teillä kaikilla on valtaa. Teillä on meppejä, jotka edustavat alkuperämaita. Kyse on lobbauksen vapaudesta. Te voitte painostaa, te voitte seurata joka me, jokaisen MEPin äänestyskäyttäytymistä. Sehän on viime kädessä ainoa tapa painostaa meppejä omista maistanne kautta EUn niin, että he äänestävät tietyllä tavalla, niin muussa tapauksessa he kenties äänestävät hallituksensa linjan mukaisesti, eivätkä Suosin niinkään oikeuksien turvaamista. Me kaikki me pit, emme olisi täällä, jos te ette olisi äänestäneet meitä tänne parlamenttiin. Meillä on tehtävä, meidän on puolustettava eh, kansalaisia. Eli jos, jolle te, te painosta meitä alkuperämaisamme, niin sitten me pääsemme kuin koira veräjästä. Parlamentti on äänestänyt sellaisen linjan puolesta, joka on hyvä linja, eh, eikä niinkään hallitusten linjojen mukaan tässä teitä rohkaisisin toimimaan niin, että todella tuotte nimet esille, ketkä ovat syyllisiä, saattaisitte heidät häpeään. Asiat ovat täällä muuttuneet sillä tavalla, että on lobattu meppejä. He tietävät, että kansalaiset kotimaissa seuraavat meidän tekemisiä ja sitten voidaan saada erilainen äänestystulos äh, parlamentissa, mitä muutoin saataisiin. Haluan siis rohkaista teitä tekemään sitä arvokasta työtä, jota olette tehneet. Ja haluan kiittää puheenjohtajaa, että sain käyttää puheaikaa. Huomasin, että et keskeyttänyt minua, mutta, mutta hyvinhän tämä lähti liikkeelle. Not something that's easy to do, so I'm not Eihän sen ole helppo keskeyttää, joten en viitsi nyt sitä tehdä. Kiitos paljon Martina. te ja muut mepit muuttivat suunnitelmiaan. Näin myös muunmalaisia meppejä, jotka olivat täällä alussa. Monet mepit ovat muuttaneet näitä matkustussuunnitelmiaan. Yleensä torstai-iltapäivisin olani matkustamassa, mutta monet muuttivat suunnitelmiaan. Halusin tämän mainita vierailemme. Kiitos paljon Martina. Jean Lambert on toinen, joka toimi näin. Kiitos oikein paljon. Thank you, and I also want to thank... Kiitos. Haluan myös kiittää kaikkia puhujia jotka olivat täällä tänä iltapäivänä. Monet selvittivät näitä asioita meille ja nyt meidän on tarkistettava näistä sopimuksista näitä tiettyjä asioita ja meidän on todellakin saatava lukittua kiinnitettyä nämä oikeudet mahdollisimman pitkälle. Minulla on kysymys, mutta minä olen niin työllisyys kuin kansalaisvapauksien valiokunnan jäsen ja näissä valiokunnissa on usein päällekkäisyyksiä, eikä vähiten kolmansien maiden kansalaisten suhteen. Ja minä olen ollut erittäin huolestunut ja toistanut erittäin huolestunut siitä tavasta, jolla komissiolla, joka toimii jäsenvaltioiden nimissä oletettavasti, niin heillä on olettamus, että tämä valittu tie on nyt oikea koskien Iso-Britannian kansalaisten kansalaisoikeuksien näyttämisestä Euroopan unionissa. Ja minä olen Lontoosta ja edustan Lontoota ylpeänä. Siellä on hyvin paljon maalaisjärkeä ja olen myös tyytyväinen, miten Lontoon pormestari on toiminut Brexitin suhteen. Joissain näissä päällekkäisyyksissä, mitä tulee siihen, että pyritään pitämään oikeuksia voimassa tulevaisuudessa ja näihin olettamuksiin liittyen, niin minulla olisi kysymys teidän kokemustenne perusteella muiden 27 jäsenvaltion kohdalla, niin kuinka keskitetty jaettu vastaus teille suodaan? Kuinka paljon teitä kuunnellaan eri maissa? Ja olen yhtä mieltä Martinen kanssa siitä, että työstä, mitä me teemme tässä parlamentissa. Me pyrimme vaikuttamaan myös siihen, että kansalaiset puhuvat omille kansallisille parlamenteille. Kyse ei ole ainoastaan Iso-Britanniasta. Minkälainen yhtenäinen näkemys on olemassa? Minkälainen yhteisymmärrys on siitä, mitä oikeuksia on voimassa sitten eron jälkeen? Ei ainoastaan sen suhteen, että saa jäädä asumaan nykyisen osavaltion, vaan siitä, että olisi jatkossa myös vapaa liikkuvuus sitten nämä kolmansien, kolmansien maiden kansalaisten oikeudet, niin live-valiokunnassa sanoisimme, että meillä ei ole yhdenmukaista politiikkaa tämän asian suhteen, vain tiettyjä osioita, josta ollaan yhtä mieltä. Mikäli asuu Espanjassa, hakee töihin Ranskaa, pitääkö olla sininen kortti? No, Claude on esittelijänä nyt tässä asiassa. Ja pyrin tässä nyt vaikuttamaan hänen tässä ollaan leikitty hyvää poliisia ja pahaa poliisia. No, monet jäsenvaltiot eivät käytä tätä menettelyä. Mutta kolmannen maan kansalaisena on asemasta riippuen eri oikeuksia. Siitä riippuu perheen yhdistäminen, oikeus koulutukseen, ehdot itsenäisellä ammatin harjoittamiselle, kolmansien, kans, kolmansien maiden kansalaisten itse asiassa on tilaharjoittajien oikeus päästä maahan niin poispäin. Hyvin paljon eri ulottuvuuksia. Minkälaista, minkälaisia kommentteja te kuulitte, minkälaisia vastauksia te olette saaneet? Ja EU 27 jäsenvaltioita todellakin työskentelevät unionina. On helppo olla yhtenäinen, kun he puhuvat yhdistyneelle kuningaskunnalle, mutta ovatko he yhtenäisenä, kun he keskustelevat keskenään yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten asemasta ja oikeuksista tulevaisuudessa Euroopan unionissa. Ja mikäli näin ei ole, niin haluaisitteko kenties lisätä asioita tähän, ei nyt ostoslistalle, mutta keskeneräisten asioiden listalle. Siten, että minä voin toisissa olosuhteissa, minä toisissa olosuhteissa puutun sitten oman maani hallituksen toimintaan, joten nyt arvostelen 27 muuta hallintoa. Kiitos Jean. Roberto joutuu nyt lähtemään. Hänellä on perheen lentovaalit ja kaikkea muuta, mutta hän halusi mainita muutaman kiitoksen sanan. Catherine Bearder on ollut äärimmäisen aktiivinen tällä osa-alueella ja sitten Jude saa vielä puheenvuoron. Joten Roberto lyhyt puheenvuoro, sitten hän lähtee, jos tämä Catherine sopii sinulle. Niin haluaisin kiittää teitä kaikkia, kaikkia puhujia. Teillä oli arvokkaita puheenvuoroja. Haluan pitää teihin kaikkien yhteyttä tämän työn puitteissa. Voimme tarkistaa näitä oikeudellisia tekstejä ja tarkastella vähän lähemmin tiettyjä ajatuksia. Pari huomiota meillä pitää sitten luoda tämä riippumaton viranomainen. Ja me mietimme kaikkia vaihtoehtoja. Tämä siis professori Porterille. Eli se on tosiaan yksi vaihtoehto, eikä riitä vain puhua yleisesti näistä vapauksista, koska jos yhteen vapauteen kajotaan, niin se vaikuttaa kaikkiin muihinkin oikeuksiin. Eli, ja parlamentissa on aina sanottu, että mitä lähempänä, sen parempi. Ja jos muutatte mieltänne, niin artikla 50 voidaan perua. Ja jos voitte muuttaa neuvottelutaktiikkaa, niin sekin on hyvä. Eli me olemme se toimielin, joka on selkeä sen suhteen, että Täytyy varmistaa, että oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainosta. Mitä lähempänä sitä parempi, mutta tietysti tietyillä ehdoilla. Ja tämä liittyy siihen, mistä puhuitte. Ja me mietimme sitten kaikkia näitä mahdollisia vaihtoehtoja, vaikka britanniat sen tällä hetkellä sulkee pois. Kiitos paljon, Roberta. Tiedän, että olet jatkossa yhteydessä kollegoihin, jotka saapuvat tänne. Ja viet myös terveiset Brexit-ohjausryhmään. Catherine Beard, ole hyvä. Kiitos. Haluaisin esittää kiitokset kaikille panelisteille, jotka ovat tänään paikalla. Ja myös ohjausryhmän jäsenille, joita olemme kuulleet. 580 kolme päivää on ollut äänestyksestä ja jokainen päivä on ollut kansalaisille tuskaa. brittikansalaiset, jotka asuvat EU:ssa, ovat nyt ministerin suulla kansalaisia, jotka eivät ole mistään kotoisin. He ovat myös menettäneet äänestysoikeutensa Britanniassa, jos ovat asuneet yli 15 vuotta poissa kotimaastaan. Eli hallitus ei kyllä ota riittävän vakavasti tätä tilannetta. Tiedän, mitä sanoitte torstai-iltapäivistä, jotka ovat vaikeita mepeille. Mutta monet meistä ovat onnistuneet olemaan paikalla, koska aihe on tärkeä. Kansalaiset ovat meidät valinneet, me edustamme kansalaisia. UKIPin tai konservatiivien meppejä ei ole paikalla kenties. He kuuntelevat tätä tilaisuutta, mutta eivät he osallistu keskusteluun ja tämä tulisi ääneen sanoa. Tämä on suorastaan häpeällistä. Minun mielestäni siis EU-kansalaiset Britanniassa ovat edelleenkin haavoittuvassa alttiissa asemassa. Tämä pätee myös mantereella eläviin britteihin. Kansalaiset luottavat parlamenttiin, Euroopan parlamenttiin aivan erityisesti, koska olemme heidän edustajiaan. On lukuisia avoimia kysymyksiä. Meidän on varmistettava, että brittihallituksille ja neuvottelijoille kerrotaan, että me emme allekirjoita tätä sopimusta, jollei avoimia kysymyksiä korjata – on saatava selkeys aikaiseksi. Tällainen epäselvyys, joka nyt jo vallitsee Pohjois-Irlannin tilanteesta, ei kerta kaikkiaan käy päinsä. Meidän on saatava oikeusvarmuutta. Yritykset sitä tarvitsevat ja myös kansalaiset, ihmiset tarvitsevat, jotta he voivat tehdä omia valintojaan. Ei parlamentti tässä yritä olla hankalana, vaan kyse on meidän tehtävistämme ja oikeuden, oikeuksien puolustamisesta. Me haluamme, että oikeudet voidaan myös toteuttaa, täytäntöön panna molemmin puolin. Minulla olisi kysymys oikeusoppineille, joita paikalla on. On todettu, että Britannian tulisi hyväksyä koko EUn lainsäädäntö ja politiikka. Olisiko siis laillista, että Britannia nyt ottaisi käyttöön tällaisen rekisteröintijärjestelmän? Sehän olisi voitu tehdä jo vuosikausia sitten muiden EU-kansalaisten osalta. Eli tämä on juridinen kysymys. Entäpä sitten EU-tuomioistuimen valvontamahdollisuus yli tämän viiden vuoden määräajan? Ja sitten on ehdotus riippumattomasta kansallisesta viranomaisesta, kun valvotaan sitä, että oikeuksia ei, oikeuksia ei myöskään jatkossa kutisteta tulevien hallitusten toimesta. Eli me tarvitsemme tämän järjestelmän niin, että se on todella vedenpitävä ja tulevat hallitukset eivät tähän kajoa. Sitten rekisteröintijärjestelmän tulee olla ilmoituksiin perustuva, eikä hakemuksiin perustuva. Tässä meidän meppien on oltava tiukkoina. Hakemuksen on oltava digitaalinen, yksinkertainen, helppo ja ilmainen ennen kaikkea. Kansalaisuushan ei riipu kyvystä ostaa kansalaisuutta. Täytyy kattaa myös sellaiset ryhmät, jotka eivät joko fyysisesti tai esimerkiksi kielitaidon puutteiden takia hakemustaan esittämään. Jollakin voi olla huolta tajuusvelvoitteita, jotka estävät hakemuksen tekemisen digitaalisesti tai muutoin. Ja perheen yhdistäminen täytyy huomioida. Siinä täytyy huomioida tulevat kumppanit. Jos jätämme tämän pois erosopimuksesta, niin se vaikuttaa suhteettomasti nuorin sukupolviin ja niihin kansalaisiin, jotka kuolemantapauksen tai eron jälkeen haluavat kenties Brexitin jälkeen uudelleen mennä naimisiin. Meppien tulee todella pitää hallituksiamme, Brexit-neuvottelijoita ja ohjausryhmää tässä tiukilla. Kiitos. Kiitos Catherine. Kiitos työstäsi asian parissa. On olemassa epävirallinen WhatsApp-ryhmä, joka on hyvin aktiivinen. No, tämähän on epävirallinen. Oliko väärin, että sanoin tästä? No ei se sentään salainen ole. Jude kuuluu tähän ryhmään myös. Renata on aktiivinen työllisyys- ja live-valiokunnissa. Hän saa puheenvuoron sitten Judith saa vielä puheenvuoron. Kiitos. Kuten myös ensimmäisellä kerralla, niin myös tämä toinen kuuleminen oli äärimmäisen mielenkiintoinen. On totta, että on menty eteenpäin ja on saavutettu tiettyjä asioita, mutta totta myös se, että ympäri Euroopan ollaan hyvin huolestuneita. Palasin Chilestä valtuuskuntamatkalta hiljattain ja niin minun kaksi naapuria, britit, kaksi brittiä olivat äärimmäisen huolissaan. He ovat huolissaan, saavatko he muuttaa muualle, miten käy heidän sosiaaliturvan eläkkeiden sairasvakuutuksen. Ja monastihan on sanottu, että yhdistyneen kuningas kunnan hallitus ei välitä niinkään EU-kansalaisista, mutta olen kuullut myös valitteluita siitä, että eivät myöskään muiden maiden hallinnot ole niin hu- kään huolissaan siitä, että he puolustavat yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia. Ja Euroopan unionissa on tilanteita, joissa ihmiset ovat pitäneet yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuuden, koska se oli EU kansalaisuus. Ja nyt he joutuvat kertomaan, miksi heillä on lapsikoulussa Ranskassa tai muualla ja niin poispäin. Ja äh, tilanne on äärimmäisen monimutkainen. Se, mitä pitäisi nyt tehdä, on se, että tässä talossa pitäisi edelleen painostaa neuvottelijoita, koska olemme peloissamme meitä on monta tässä talossa, että jossain vaiheessa tulee vastaan hetki, jolloin kaikessa on kyse rahasta ja kansalaiset ovat jossain siinä sivussa. Tuottahan toki saavutuksia on saatu aikaiseksi tähän mennessä ja totta kai tämä tulee olemaan hyödyllistä monille, mutta mietitään nyt myös muita. Me emme voi jättää taaksemme sellaisia ihmisiä, joiden elämä tulee täysin, menee täysin piloille, koska EUn rajat muuttuvat. Ja tätä silmällä pitää minulla on kysymys, ja haluan todellakin kiittää kaikkia puhujia panoksestaan täällä tänään. Ne olivat hienoja puheenvuoroja. Ja on totta, että On hyvä, että ollaan enemmän huolestuneita ja painostakaa myös meitä. Mutta kysymykseni kuuluu. Tietysti ihmisryhmästä ei kuultu kovinkaan paljon opiskelijat, jotka ovat nyt yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka jatkavat opiskelujaan, jotka haluavat tulevaisuudessa mennä opiskelemaan yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niin näiden opiskelijoiden kohdalla – minä olen ymmärtänyt, että Iso-Britannian kansalaiset ovat aina tervetulleita mantereen yliopistoihin, mutta vastakkaisesta en ole niinkään vakuuttunut. Um, Tämä nousi esiin, ja nyt on hyvä paneeli vastata tähän kysymykseen. sitten Judith Curtin, darling. Kiitos, että sain vielä toisen puheenvuoron. Toista, mitä Jonathan Porter sanoi. Eli ehkä Britannian kanta muuttuu. Monet meistä taistelevat sen puolesta, että, että hallituksen kanta muuttuisi. Ja monet näistä asioista, joita, joista ei jousteta, eivät sovi yhteen ministerien julkilausumien kanssa. Eli jossain vaiheessa on pakko sitten muuttaa hallituksen kantaa ja toivottavasti meillä on sitten uusi hallitus, joka edustaa toista poliittista väriä, mutta hallituksen kannan muuttumista siis tarvitaan. Kun me toimimme Britannian puolella ja yritämme muuttaa kantaa kohti vähiten haitallista Brexit-mallia, eli että pysytään tulli liitossa ja sisämarkkinoilla – Täällä nyt ei ole kovin montaa muita meppejä kuin brittejä. Monet ovat joutuneet jo lähtemään lentokoneelle. Eli en tiedä, käytetäänkö Brexittiä EUn puolella siihen, että vähän uudelleen määritellään EUn hankkeita. Jane mainitsi sen, että hän yllättyy siitä, että tässä viimeisessä luonnoksessa puhuttiin siitä, että brittikansalaisten pitää rekisteröityä. Näin ei ollut aikaisemmissa versioissa. Eli Ester, kun ajatellaan vaikka ammattiyhdistyksiä, sosiaali, sosiaalista Eurooppaa, vapaata liikkuvuutta on nyt asetettu kyseenalaiseksi Brexitin yhteydessä. Ja onko sitten laajempia kysymyksiä, jotka liittyvät EUn malliin? Britanniassa yritetään saada aikaan se, että läheinen suhde jatkuu. Ja kyse on perusarvoista, jotka ovat meille tärkeitä, ja niitä on nyt kyseenalaistettu muissa jäsenvaltioissa Brexit-neuvotteluiden yhteydessä. Eli nyt on hiukan tällainen vaikutelma, mutta olisi hauska kuulla asiantuntijoilta, onko näin todella käymässä. Um, Barbara, do you want to say something quickly before we go to the panel? Barbara, onko sulla vielä sanottava ennen kuin panelistit saavat puheenvuoron? Aivan vain yhdessä minuutissa haluaisin todeta, että oikeastaan liittyen siihen, mitä Judith sanoi. En haluaisi, että EU tarttuu mahdollisuuden, mahdollisuuteen säätää rajoittavampaa lainsäädäntöä. Puhuin tästä oikeastaan jo omassa puheenvuorossani. Kun nyt avataan tällainen muotoilu kuin esimerkiksi tämä settled status, ja kun kyse on yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta EU-ssa. Tämähän on EUn lainsäädännön vastaista, mitä nyt suunnitellaan. Barbara, you're always so profound in such short You don't have to say much. It's Voit puhua lyhyesti, mutta puhut silti syvällisesti. Kiitos Barbara Spinelli. Ei ollut tarkoitus kuulostaa odolta. Pahoittelut. Nyt panelistit saavat vastauspuheenvuoron. Meillä on puoli tuntia aikaa. Aloitetaan Janista. On selkeä, kuinka paljon te tiedätte. Ja oli hyvä, että saadaan seuraavan vaiheeseen yhteydet auki. ja teillä olkaa hyviä ja kommentoikaa niitä avainasioita, joita haluatte kommentoida. Kiitos Claude. Minä haluaisin sanoa, että minä en, mai... minä en näyttänyt viimeistä niin Siinä oli äh, sanamuoto suositus Barbara Spinelliä mukaillen. Kaikilla, joilla on oikeus oleskelun EU-lainsäädännön perusteella eikä tässä siten, että tässä olisi pitävämpi sanamuotoja. toivottavasti Brexit-ohjausryhmä tarttuu tähän täkyyn. Hubnerin kysymys opiskelijoista. No, he ovat tässä yhteisessä sopimuksessa, he tulevat katetuksi, mutta siinä sanotaan, että 3a, tämä henkilökohtainen soveltamisala, he, jotka artiklan 7.1c alat tulevat katetuiksi, niin tässähän viitataan kattavan sairausvakuutuksen, joten jälleen kerran Iso-Britannia voi mennä tämän oman äh, lupauksensa taakse. He lupasivat, että he eivät äh, piiloudu tämän pakollisen sairausvakuutuksen taakse. Ja sitten he saattavat verrata tähän sopimukseen, että no itse asiassa sopimuksessa luki näin. Siksi Iso-Britannia haluaa tämän sopimuksen osaksi sopimuksen osaksi, koska tämän avulla moni saattaa pudota pois soveltamisalan piiristä sellaiset, jotka huolehtivat sairaasta omaisista vanhemmista esimerkiksi. Sitten tässä oli tämä rekisteröimiskysymys, jonka jätän mieluusti jollekin muulle. Pierce sanoi, että rekisteröiminen on yleisesti jotain sallittua, mutta, mutta mikäli tämä No, sitten siihen liittyvät sidonnaisvaatimukset jätän pyysin vastattavaksi. Vastaan aina mielelläni muihin kysymyksiin, joko jälkikäteen tai sähköpostitse. Anteeksi, jos unohdin. Jälkeen on hyvä sanoa. Tämä koskee kaikkia kollegoita, myös järjestöjen kollegoja. Meillä piti olla ohjausryhmän kokousta. Melkein Brexit-ohjausryhmän kokous peruttiin Verhofstadtin menojen takia, mutta tässä kokouksessa me olisimme raportoineet tästä kuulemisesta, joten tämä kuuleminen ei ole kuuleminen, joka järjestetään huvin vuoksi, vaan tässä haluttiin luoda avain toimijoiden kanssa suhteita ja raportoida tästä Brexit-ohjausryhmälle. Syy, miksi minä sanon tämän, on se, että me haluaisimme mahdollistaa sen, että te olette vielä yhteydessä. Brexit-ohjausryhmän ja Galtierihan tämän toi selkeästi esiin. Me, meidän kolme valiokuntaa pyrkivät helpottamaan tätä yhteydenpitoa. Ja mikäli haluatte nämä kalvot antaa ohjausryhmälle, niin se tulee olemaan helppoa. Me kokoonnumme varmastikin ohjausryhmän kesken Strasbourgissa. Ja se pätee kaikkiin puhujiin. Marita, minä ja muut valiokuntien tulevat teille raportoimaan. Ne tulevat tämän raportoimaan eteenpäin. Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyrton Darlingin analyysi oli täysin oikea. Joissain jäsenvaltioissa katsotaan, että Brexitissä on opittu se, että tarvitaan vähemmän Eurooppaa eikä enemmän. Ja se tarkoittaa sitten, että tarvitaan vähemmän työntekijöiden oikeuksia sen sijaan, että niitä olisi enemmän. Ja se on tietysti aivan väärin. No tietysti ammattiyhdistyksen jäsen sanoisi näin, mutta hiukan empiiristä näyttöä. 2004 vuonna kolme maata avasi maansa vapaasti Irlanti, Britannia ja Ruotsi. Suuri ero Ruotsin, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on se, että Ruotsi ja Irlanti – siellä kummassakin maassa oli jo lakeja, jotka suojelivat alakohtaisia sopimuksia. Ja näiden lakien avulla sanotaan, että jos on rakennustyöntekijä, vaikka haluaisi maksaa työstä vähemmän, niin se ei ole mahdollista. Britanniassa tällaista ei ollut. Irlannissa ja Ruotsissa työntekijät eivät pelkää samalla tavalla työntekijöiden liikkuvuutta. Eli Työntekijöiden vapaassa liikkuvuudessa ole mitään väärää tai uhkaavaa, jos varmistetaan, ettei avata mahdollisuuksia hyväksikäytölle. Muussa tapauksessa, no ei, ei tämä ole mikään yllätys, silloin työntekijät pelkäävät. Ja tämä on se, mitä voidaan oppia nyt siitä. mikä tuo tukea vapaalle liikkuvuudelle, ja se on hyväksikäytön päättäminen. Ja sitten toinen minua kiinnostava kysymys. Mitä muut työntekijät Euroopassa ajattelevat Brexit-sopimuksesta? Hyvin usein tämä tulee esille ihan lounastapaamisissa. Tämä kiinnostaa enemmän ehkä työntekijöitä kuin poliittisia edustajia, koska he ymmärtävät, mitä tapahtuu. He ymmärtävät, että laaja jäsenvaltio, joka on tällä hetkellä osa EUta, niin no ei Britannia mihinkään kuuhun häviä Brexitin jälkeen, se on edelleen osa Eurooppaa. Eli sitten on erittäin suuri iso, joka on mukana toimitusketjuissa, ja sitten pääministeriltä tulee välillä uhkaavia lausuntoja, mitä tulee sosiaali-, ympäristö- ja työlainsäädäntökysymyksiin. Eli työntekijät ymmärtävät, mitä se tarkoittaa. Eli täytyy muistaa, että tämä ei ole vain keskustelua, jossa Britannia saa poimia rusinat pullasta, vaan työntekijöiden täytyy olla vakuuttuneita siitä, että kaikilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja ettei käy niin, että sitten Britannia pääsee sisämarkkinoille mutta sen ei tarvitse sitten noudattaa työntekijöiden oikeuksia tai ympäristöstandardeja ja verostandardeja. Ja tästä syystä on tärkeää, että meillä on selkeitä lausuntoja. Meidän täytyy pian käydä käsittelemään jo yksityiskohtia sen suhteen, mitä tapahtuu, koska työntekijät haluavat nyt sitten nopeasti nähdä, millainen tämä sopimus on. Please. Kiitos Esther, Julia. Um, I just wanted to pick... Halusin vain tarttua kommenttiin, jonka kuulimme aiemmin. Eli miten yhdenmukaisesti me kaikki jo nyt raportoimme siitä suuresta ahdistuksesta, joka vallitsee. On valtavaa epävarmuutta. Me kaikki oikeastaan välitämme samaa viestiä, katsommepa sitten asiaa mistä tahansa näkökulmasta. Tällä on tuhoavia vaikutuksia yksilöihin, siihen miten he voivat jatkaa tavallista työtään. Juuri tällä viikolla yrityksen toimitusjohtaja, joka johtaa suurta yritystä, harkitsee palaamista takaisin Eurooppaan ja pohtii sitä, mitä tämä tarkoittaisi hänen perheellensä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tilanne vaikuttaa erilaisiin ihmisiin eri paikoissa, eri tehtävissä. Nyt tarvitaan viestintää ja kansalaisten oikeuksiin liittyvien kysymysten ratkaisua. Tämä on aivan oleellisen tärkeää. Lisäksi halusin todeta, että minusta sisäministeriö todella ponnistelee, jotta varsinainen rekisteröintijärjestelmä olisi yksinkertainen. Sanoin tämän jo, mutta ihmiset varmasti yllättyvät siitä tavasta, jolla tätä nyt pohditaan innovatiivisesti. Ei ole otettu käyttöön mitään vanhaa, jota sitten päivitettäisiin, vaan nyt yritetään luoda uusi järjestelmä, joka olisi todella yksinkertainen. Siellä todella ponnistellaan, jotta autettaisiin niitä, jotka ovat alttiissa asemassa, eivätkä kenties pystyisi ilman tukea tätä järjestelmää käyttämään. Eli haluaisin päättää myönteiseen sävyyn. Ihmiset varmasti ovat tyytyväisiä järjestelmään, kunhan sen näkevät. Jonathan, please. Kiitos seuraavaksi Jonathan. Kiitos. Onko jotain erityistä, johon haluaisit minun vastaavan? Jätän sen päätettäväksesi. Puhu mistä tahansa, mistä haluaisit puhua, mistä olet kuullut. Ja minä tulen pistämään näitä sinun esitelmiäsi verkkoseustolle, kuten olet pyytänyt. Meillä ei ole paljonkaan aikaa puhua. Ihan mistä vaan, mikä mielestäsi oli mielenkiintoista. Haluan, että te kaikki olette suorassa yhteydessä Brexit-ohjausryhmän kanssa. Minä kokonaisvaltaisesti tuen, mitä Julia sanoi tästä haitallisesta vaikutuksesta niin yksilöille, perheille ja yrityksille, koska epävarmuus on niin pahalla tasolla. On tärkeää, että nämä on saatava sovittua nämä säännöt Brexitin jälkeiselle ajanjaksolle tapahtui poliittisesti sitten mitä tahansa. Iso-Britannian sisäministeriö tekee parhaansa, että tästä tulee virtaviivainen yksinkertainen järjestelmä, mutta se on nyt saatava hakattua kiveen, ja kuten sanoin, ja kuten muutamat muut ovat sanoneet, niin tämä riippumattoman kansallisen toimijan on saatava terävät hampaat, todellinen toimivalta, että tässä ei päästä perääntymään. Ja käytetäänkö Brexittiä mahdollisuutena perääntyä vapaasta liikkuvuudesta? No, minä en näe asiaa näin, mutta poliittisesti ja taloudellisesti eräs positiivisista Brexitin ulottuvuuksista on ollut se, että se on todellakin tuonut esiin hyvinkin vahvasti sen, että neljä vapautta, perusvapautta ovat erityisen tärkeitä ja niihin liittyy myös muita vapauksia. Ja EU pyrki ihan oikeutetusti tätä Viking Laval ja lähetettyjen työntekijöiden tapauksia nyt selkeyttämään. Ja eräässä asiassa Brexit on parantanut poliittista keskustelua Iso-Britanniassa liittyen vapaaseen liikkuvuuteen ja työvoimaliikkuvuuteen. On selkeä, että mielipidemittaukset osoittavat, että maahanmuuton epäsuosio on laskenut. Ja tämä osoittaa, että britit ovat yleisemmin ottaen ymmärtäneet sitä kaupankäyntiä, jota poliittisesti on tehtävä tällä alalla. Ja ne lupaukset, joita tehtiin siitä, että on mahdollista saada kaikki erot, joita halutaan, niin ne nyt ymmärretään, että ne eivät ole mahdollisia. Ja toisekseen ei ole mahdollista harrastaa kermankaavintaa EUn kanssa eikä myöskään ole mahdollista valikoida maahanmuuttajia. Ei voi sanoa, että me emme hyväksy vapaata liikkuvuutta, vaan haluamme ne maahanmuuttajat, jotka me itse valitsemme. No, ja olen sitä mieltä, että mikäli näin halutaan toimia, oli kyseessä yliopisto, opettaja tai muurari tai mikä tahansa, niin he eivät välttämättä valitsekaan Iso-Britannia. Ja nyt nähdään, että se vaikutus, joka tällä retoriikalla on Yhdistyneen kuningaskunnan talouteen jo ennen Brexitia on merkittävä. Ja ne ihmiset, jotka hyväksyvät tämän että otetaan rajojen hallinta takaisin, jotka eivät välttämättä ole rasistisia, niin he ovat hieman perääntyneet näistä omista mm, näkemyksistään. Ja nähtäväksi jää, minkälaiset suhteet ei ole iso tulee sitten tulevaisuudessa. Kiitos, sitten vielä Steve Hughes. Vastaavan yhteen kysymykseen, eli tähän rekisteröintiin. Ja onko jonkinlaista umpikujaa, jonka takia Britannia ei voisi näin tehdä Brexitin jälkeen, jos ei ole tehty sitä ennen? No, onko siis tällainen umpikujassa? No, se riippuu tietysti sanamuodosta, mutta Käsittääkseni vaihtoehdot, joilla Britannialla on EU-lainsäädännön alaisuudessa, ovat edelleen EUn, Britannian käytössä Brexitin jälkeen siirtymäkauden aikana. Koska siirtymään liittyvät nämä eri vaihtoehdot, joita on lainsäädännössä. Ja näitä tapauksia on kymmeniä muitakin, kun Britannia sopeutuu Brexittiin. No, re- rekisteröidin kautta sitä valmistaudutaan Brexitin jälkeisen tilanteeseen. Mutta jos tällaista lauseketta ei ole erosopimuksessa, niin silloin Britannia voisi näin tehdä. No tiedän, että nämä lausekkeet ovat aika tärkeitä, kun ajatellaan tulevia suhteita. Jos muistatte esimerkiksi vero- tai työympäristö, lainsäädännölliset kysymykset, niin ne ovat aika tärkeä osa Kommentoin sitä tänään Twitterissä. Mutta jos ei vaadita, että pitää tällainen lauseke ottaa mukaan erosopimukseen, niin en usko, että tällaista periaatetta on olemassa. Tietysti voi vaatia, että jos rekisteröinti jatkuu, niin sitten siihen pitää liittää tiettyjä ehtoja, jotka no ovat EU-lainsäädännön mukaisia, erityisesti mitä tulee tietojen suojaan lainsäädäntöön. Ja täytyy tehdä selväksi, että nämä standardit ovat olemassa, jotta ei synny mitään epäselvyyttä. Eli tämä pitää tehdä selväksi heti alusta pitäen. Se olisi ihan hyvä asia parlamentille korostaa. Thank, um... Kiitos paljon Steve. Haluan kiittää kaikkia kolmen valiokunnan jäseniä ja henkilöstöä ja erityiset kiitokset puhujille ja kaikille kollegoille, jotka saapuvat puhujien mukana. He saapuvat tänne, koska he ovat tehneet suuresti töitä ja me arvostamme tätä työtä suuresti. Ja olen puhunut, kuinka on tärkeää, että teillä on nyt nykyistä helpompi yhteydenpito Brexit-ohjausryhmään. Se oli tämän kuulemisen tarkoitus. Me pyrimme luomaan sopivat rakenteet valiokuntien ja teidän välille. Minä voisin sanoa monia asioita, mutta ihan lyhyesti kaikista niistä selvistä poliittisista asioista, niin se, että saadaan otsikoita ja niin poispäin, mutta eilen Barnier kokoontui kaikkien valiokuntien puheenjohtajien kanssa ja Brexit-ohjausryhmän Verhofstadtin kanssa. Ja silmiinpistävä oli se, että se mitä tämän hetken ja lokakuun välillä tulee tapahtumaan, Erittäin monista asioista on neuvoteltava ja tässä on muutamia jäämiä vielä kansalaisten oikeudet ja pohjoisella raja ensimmäiseltä kierrokselta, mutta sen ohella aivan kaikki on neuvoteltava. Ja minun valiokuntani on mukana tietosuoja, turvallisuus ja kaikissa näissä neuvotteluissa. Kaikilla on erittäin suuri kiire ja tämä on erittäin vaarallista ja huolestuttavaa, koska no, minä voin sen sanoa, että kaikki pitävät kansalaisten oikeuksia tärkeimpänä asiana, mutta on huolestuttavaa se, että aika on loppumassa, joten tämän päivän kuuluminen oli sitä varten, että me voimme vakuuttaa teille meidän sitoumuksen, kuinka kiireellisenä me pidämme näitä asioita, ja me haluamme tunnustaa teille teidän, antaa teille tunnustuksen teille hyvän tehdystä työstä, ja me tulemme jatkamaan yhteydenpitoa lokakuuhun ja siitäkin eteenpäin me arvostamme suuresti, mitä te olette sanoneet täällä. Tämä on tällainen kuuleminen plus plus plus, eli aivan erityinen kuuleminen. Me haluamme olla yhteydessä kuljettajien asiantuntemusta myöhemminkin ihan epävirallisesti. Kiitoksia kaikille jäsenille, jotka ovat olleet aktiivisia tällä osa-alueella. Olen varma, että myös Jatkossa tulee epävirallisia ja virallisia yhteydenpitoja. Seuraava virstanpylväs on maaliskuussa ja tämä muuttuu yhä raaemmaksi, kun kuljemme kohti lokakuuta. Kiitos paljon teidän osallistumisesta. Meidän valiokuntamme arvostavat sitä suuresti. Kiitos ja toivottavasti olemme pian yhteydessä.